Ladies and gentlemen, may... Hyvät naiset ja herrat, voin nyt pyytää teitä istuutumaan. I open the regular meeting of Regi Committee. Avaan nyt aluekehityspoliittisen valiokunnan kokouksen. Teille on toimitettu kaikki tarpeelliset asiakirjat kokousta varten. Ensimmäisenä asiana on esityslistan hyväksyminen. Se on teille toimitettu. Voimmeko hyväksyä esityslistan sellaisenaan? Ei kommentteja, ei ehdotuksia ilmeisestikään. Hyvä, kiitos. Esityslista on näin ollen hyväksytty. Siirrymme sitten pöytäkirjan hyväksymiseen kokouksesta, joka järjestettiin 17. päivä syyskuuta 2015. Pöytäkirjat on toimitettu internetin välityksellä, kuten muistatte, me päätimme olla ympäristöystävällisempiä ja siksi välttää paperin käyttöä. Eli mitä vastalauseita ole, kokouksen loppuun mennessä pöytäkirjat katsotaan hyväksytyksi, niin kuin yleensäkin. Kolmas asia on puheenjohtajan ilmoitukset. Aloitan kertomalla valiokuntien puheenjohtajien kokouksesta. Paikalla myöskin komission kollegion jäseniä. Kokous järjestettiin Strasbourgissa lokakuun 7. päivänä. Valiokuntien puheenjohtajan kokous järjesti vuosikokouksensa komissaarien kollegion kanssa keskustellakseen komission työohjelmasta ensi vuodeksi. Kokouksen järjestöt olivat uudet. Siellä olivat paikalla kaikkien valiokuntien komission jäsenet. Keskustelut järjestettiin ryhmittäin sen mukaan, mitä aiheita kukin komissaari käsittelee ja sitten niillä oli täysistunto. Minä toimin johtajana, puheenjohtajana kasvua työllisyyttä koskevassa kokouksessa, jossa oli seitsemän komissaaria, kahdeksan valiokunnan puheenjohtaja, siellä oli Ahtyi, budjettivaliokunnan puheenjohtaja ja komission varapuheenjohtaja Katainen. Pääasiallinen puheenvuoroni keskittyi keskipitkän aikavälin tarkasteluun monivuotisten rahoituskehysten osalta erityisestikin nimittäin tulee kohesiopolitiikkaan. Komissaari Georgieva vastasi kysymyksiin ja totesi, että uuden tarkastelu laukaistaan komission tiedonannolla ensi vuonna. Siinä keskitytään siihen, että mukautetaan monivuotisia rahoituskehyksiä paremmin vastaamaan poliittisia prioriteetteja. Selkeästi keskittyminen on suorituskyvyssä, yksinkertaistamisessa ja Sikirskin esiin ottamassa asiassa maatalousvaliokunnan puolelta va- vastuuta, vastuutilveisuutta tullaan vahvistamaan. Kustakin klusterista saatiin kertomuksia Rouva Kresle johti. Talousarvioon tavallakin on puheenjohtaja vastasi klusteri Aasta Katainen puolestaan, sillä edelleenkin puhui hallinnon yksinkertaistamista, kun on kyse yhteisön päästöistä. Viesti oli selkeä rahoitusvälineet, yksinkertaistaminen ja monivuotisten rahoituskehysten rooli, niiden uudistaminen, ne ovat tärkeimpiä prioriteettejamme. Tämä oli ensimmäinen asia, josta halusin kertoa teille. Toinen asia, epävirallinen kokous Luxemburgin puheenjohtajakaudella on puheena koordinaattorien kokouksessa. Senkin kun kävimme keskustelua Girain kanssa edellisessä valiokunnan kokouksessa, voin kertoa teille epävirallisesta ministerien neuvoston kokouksesta – joka järjestää Luxemburgin puheenjohtajakaudella yhdistämisyhden neuvosto 13. päivänä lokakuuta omistetaan kohesiopolitiikalle. Parlamentin valiokuntien puheenjohtajat eivät yleensä mene mukaan ministerikokoukseen, se meitä ei ole kutsuttu. Epävirän ministerineuvoston kokous tulen järjestelemään ollut suunnittelusta ja kehityksestä 26. marraskuuta. Kaupunpolitiikasta puolestaan perjantaina 27. päivä marraskuuta on kokous. Puheenjohtajana minut on kutsuttu näihin kokouksiin puhumaan valiokunnan nimissä. Ja olen ottanut ilomielin vastaan tämän kutsun, joten minä olemme edustettuna epäverissä ministeriössä on kokouksissa Luxemburgin kaudella. Kolmas asia, ilmoitusasia liittyy Regin ja Koterin yhteisen kokoukseen lokakuussa. Jotkut teistä osallistuivat tuohon kokoukseen. Järjestettiin tiistai-päivänä. Toimisen yhteispuheenjohtajana Katanjen kanssa, joka on Koterin puheenjohtaja. Tiistaina tämä järjestettiin komission avointen ovien päivän yhteydessä. Tämä järjestettiin. Siinä puhuttiin kumppanuusperiaatteesta, monitasoisesta hallinnosta, kumppanuussopimuksissa, yksinkertaistamisesta, kohdassa täytäntöönpanossa, rahoitusvälineen käytöstä, kohdassa synergiasta, johdonmukaisuutta edistävissä välineissä ja invest- investoinnista, kun lisäksi mainittiin yhteinen lausuman luonnos, jonka kaksi komitea tai valiokuntaa ovat laatineet kaupunkiagendasta. Koordinaattorit tulevat myöhemmin tänään keskustelemaan tästä ja tekemään suosituksensa myöskin asian suhteen teille. Viimeinen, mutta ei vähäisin ilmoitusasia on se, että haluan antaa puheenvuoron herra Reille. Hän voi lyhyesti kertoa Sisilian matkastamme. Herra Omarje. Madame la Présidente, euh, merci. Kiitos puheenjohtaja, kiitos. En puhu sen pidemmälti. Ihan vain kertoisin valiokunnalle meidän matkastamme, jonka teimme Sisiliaan muutama viikko sitten – Totta kai meillä oli kaikista poliittisista ryhmistä jäseniä valtuuskunnassa, jolla, jota minulla oli ilo vetää. Kävimme Kataniassa ja Modenassa. No, noin lyhyesti. Paitsi, että käsittelimme jälkeen jääneiden alueiden kysymyksiä, niin totta kai myös päivän polttavinta aihetta, eli pakolaisia. Me saimme nähdä, missä määrin Sisilian viranomaiset ovat ponnistelleet ja ponnistelevat merkittävästi ottakseen vastaan asianmukaisissa oloissa, ajatellen Euroopan unionin standardeja ja myös hyvin vaikeissa oloissa pakolaisia ja maahanmuuttajia. Me keskustelimme kovasti tästä aiheesta. Varsinkin siitä, mitä mahdollisuuksia vielä olisi kohesiosäädöksissä, jotta voitaisiin antaa tukea noille alueille, jotka ovat etulinjassa maahanmuuttovirtojen vuoksi. Me keskustelimme tästä myös kohesiosta vastaava valtiosihteerin kanssa. Me järjestimme videokonferenssin hänen kanssaan. Hän kertoi, että neuvostossa seurataan hyvin tarkkaan myös sitä työtä, jota valiokunta tekee ja on ajateltu, että toteutettaisiin ajatus maahanmuuttolausekkeesta. Tämäkin tukisi tavoitetta. Ja totta kai antaisi tiettyjä poikkeuksia joillekin maille, jotka ponnistelevat näiden asioiden parissa. No vielä Sisiliasta. Matkan tarkoituksena oli tutustua siellä, miten Euroopan varoja on toteutettu 2014-2020 ohjelmakaudella, tutustua toteutettua ohjelmaa 2017 2013 keskustelimme myös siis siinä viranomaisten kanssa heidän tulevaisuuden näkymistään. Pari asiaa voidaan ottaa esille. Ensinnäkin Sisilian erityispiirteet, saari, se kuuluu Euroopan kaikkein vähintä kehittyneisiin alueisiin. Ja siksi tämä on kovin mutkikasta, no ainakin minun käsitykseni mukaan, toteuttaa uusia tavoitteita, jotka nyt on määrätty uudessa asetuksessa. Siinä varmasti on aika lailla työsarkaa vielä edessä, jotta voidaan kuroa jälkeenjääneisyys umpeen. Varmasti Perusrakenteisiinkin on investoitava vielä. Totta kai paljon muutakin oli esillä, niihin että tässä menee. Huomasimme kuitenkin siellä, että selvästi on nyt tartuttu uusiin tavoitteisiin, eli kestävä kehitys, innovaatiot. Mekin omin silmimme saimme nähdä, että tutkimuksessa ja innovaatioissa on paljon yliopistoja mukana, paljon on nyt käynnistetty. No varmasti hyvällä raiteella ovat tuolla alueella ja paljon aloitteita on vireillä Euroopan unionin toimielimissä ja Euroopan parlamentissakin. Meidän täytyy saada strategiat myös saarialueita varten. No tämän verran matkasta. Kiitos henkilöstöllekin, jonka ansiosta pystymme toteuttamaan hyvissä oloissa matkaan. Kiitos myös Sisilian viranomaisille, jotka pitivät erittäin tärkeänä valtuuskuntamatkaamme ja tekivät kaikkensa, jotka matka siusi hyvissä oloissa. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Tämän myötä Olemme saaneet päätökseen ilmoitus asiasta, ja siirrymme eteenpäin estyslistalla. Seuraava asia ovat kumppanussopimukset kohesiopolitiikassa. Tänään meillä on tilaisuus kuunnella ulkoisen tutkimuksen esittelyä mukautettujen kumppanuussopimukseen sopimusten ollessa aiheen viime päätimme, että tilaamme tutkimuksen valiokunnan työn auttamiseksi tästä aiheesta. Metis oli yritys, joka voitti tämän tarjouskilpailun ja laati tämän tutkimuksen. Se on laatinut kaiken kattavan analyysin kumppanisopimuksista, jotka hyväksyttiin 28 jäsenvaltiossa mukaan ottaen elementit ja joita Euroopan parlamentti oli peräänkuuluttanut neuvottelun yhteydessä silloin, kun lainsäädäntökehyksestä päätettiin. Siinä painotetaan oikeudellisia säännöksiä, nykytilannetta, ex ante ehdollisuutta ja sitä, että Eurooppa 2020 agendan mukaisesti täytyy toimia sopeuttaa. Paikalla on Isabel Neilon Metiksen puolelta hän esittelee tämän tutkimuksen. Ja lisäksi kuulemme alueiden komitean lausunnon samasta asiasta. Meillä on saa puhua korkeintaan 10 minuuttia. Sopiiko tämä teille? Sitten kuulemme alueiden komitean esittelijää. Ja tämän jälkeen voidaan esittää kysymyksiä ja vastauksia ja keskustella aiheesta. Ruuva Neilon, olkaa hyvä. Saatte puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Yeah, thank you very much. Kiitos oikein paljon, rouva puheenjohtaja, ja kiitos tästä mahdollisuudesta esitellä tämä tutkimus. Kuten tiedätte, parlamentilla oli vahva rooli näiden kumppanuussopimusten neuvottelussa. Tämä on komission ja jäsenvaltioiden väliset sopimukset eh, liittyen eri rahastojen käyttöön, ja tässä näytetään kuinka linjassa rahastojen käyttö on Eurooppa 2020-strategian kanssa ja sopimuksen pohjaisten eri kohtien kanssa. Tässä katsotaan tiettyjä asioita tarkemmin ottaen ja me, minä pyrin keskittymään tiettyihin aiheisiin tässä 10 minuutin aikana. Minä kerron tutkimuksen tavoitteista, ja annan hieman esimakua tästä tutkimuksesta, sen tuloksista. Minä kerron myös metodologiasta. Minä tuon esille, mitä avainasioita me käymme läpi, ja sen jälkeen hieman seikkaperäisemmin tuon esille monia niitä asioita, jotka olivat tärkeitä parlamentille neuvotteluvaiheessa. Tavoitteet, kuten puheenjohtaja sanoi, niin tässä haluttiin tehdä kattava ja synteettinen analyysi näistä hyväksytyistä kumppanuussopimuksista. Ja meidän tiedon mukaan tämän ainut katsaus niihin kumppanuussopimuksiin, joita on olemassa tässä vaiheessa. Ja sen tavoitteena on korostaa toisaalta asiakirjojen sisältöä ja katsoa, miten noudatetaan oikeudellisia säännöksiä. Lisäksi meillä on lyhykkäinen katsaus poliittisiin valintoihin, joita jäsenvaltiot ovat tehneet kumppanuussopimuksissaan ja toiminta toimenpideohjelmissaan. Ja lisäksi puhuimme näistä teemoista, jotka liittyvät EPn näkemyksiin. Tutkimusmetodeista minä haluaisin tuoda esille, että me olemme tehneet tutkimusta liittyen olemassa oleviin kumppanuussopimuksiin, joita oli tämän vuoden alussa, eli tutkimuksen alkaessa. Me teimme komparatiivista analyysiä 28 toimenpideohjelman välillä, ja meillä oli myös kumppanuussopimuksen välillä, ja me katsomme eri mm, maakohtaisia suosituksia, kansallisia uudistusohjelmia ja kansallisia strategia-asiakirjoja, kantoja. Me teemme kattavat yhteenvedot näistä kumppanuussopimuksista ja kumppanuussopimukset on kirjattu kaikki jäsenvaltioiden äidinkielellä, joten suurin haaste tässä tutkimuksessa oli katsoa kaikkia näitä asiakirjoja eri kielillä käyttäen suurta asiantuntijaryhmää ja meidän oli sitten saatava nämä yksityiset katsaukset ja tehtävä tästä poikkileikkaava analyysi koskien kaikkia eri kompannussopimuksia. Jotkut olivat melko heterogenisia siinä suhteessa, kuinka näitä eri piirteitä kuvattiin. Avainasiat tulivat katettuksi. Tämä ei ole mitenkään kattavaa, täysin kattava, sillä nämä kumppanuussopimukset kattavat useampia asioita, mutta näitä asioita, avainasioita meitä pyydettiin tutkimaan – ja me katsoimme tämän, nämä toimenpideohjelmat temaattisen keskittymisen. Me katsoimme, että kumppanuussopimukset ovat linjassa, ovatko nämä linjassa 2020 tavoitteiden kanssa. Katsomme avoimuutta, me katsoimme kuinka jäsenvaltiot integroivat kumppanuussopimuksiin tämän integroidun lähestymistavan. Ja me katsomme eri synergioita sen suhteen, että käytetään äh, rakenne investointirahastoja ja muita rahastoja ja sitten näitä muita makrotason strategioita. Me katsoimme näitä ennakkoehtoja ja erityisiä säännöksiä liittyen väestön haasteisiin. Ja katsomme myös tätä, mitä tulee tähän temaattiseen keskittymiseen ja tähän yleiseen Tampereen maaperään, niin me katsoimme, miten, mitä rahastoja käytettiin. Kaikki käyttivät mm, 28 jäsenvaltiolla oli näitä yhdestä rahastosta tuli toimenpideohjelmia ja kahdeksassa oli ainoastaan yksittäisen rahaston rahoittamia ohjelmia. Eli sitten oli 20 Yhdysvaltiota, jotka käyttivät näitä monirahastoisia toimenpideohjelmia. Oli siis kahdeksan Yhdysvaltiota, jotka käyttivät ainoastaan yhden rahaston rahoitusmallia. Tämä johtui siitä, että järjestelmät ovat, tässä on sektorikohtainen lähestymistapa, ja tämä liittyy siihen, että, että on olemassa skeptisyyttä, että onko tämä moni rahastoinen lähestymistapa yksinkertaistaminen, vaikka tuoko tämä useamman kerroksen hallinnosta taakkaa. Ja asetusten mukaan määritellään, että tulisi olla eri sitä temaattista keskittymistä. Ja hallinnollisen kehityksen rahasto keskittyy ensimmäiseen neljään temaattiseen tavoitteen. Niitähän on 11 kaiken kaikkiaan. Ja Ensimmäiset neljä keskittyvät niin hän pk-yrityksiin, hiilidioksidin vähentämiseen ja tutkimus- ja kehitysinnovaatioalan. Ja sitten seuraavat keskittyvät elinikäisen äh, oppimiseen. Muun muassa työllisyyteen tietyt prosentit on varattu köyhyyteen ja näiden perusteella valittiin temaattiset prioriteetit. Kolme jäsenvaltiota keskittyi vähempään määrä, valtava osa näistä temaattisista tavoitteista hyväksyttiin ja otettiin käyttöön kaikissa jäsenvaltiossa. Tässä on prosentit näistä budjeteista liittyen temaattisiin tavoitteisiin, kuten on nähtävissä merkittävimmät ovat 6, 7 ja 3. Ne liittyvät suojeluun, kestävään liikenteeseen ja pk-yritykset. Seuraava teema, jonka me valitsimme tähän esitelmään, eksante, anteeksi, ennakkoehdot, ne oli kaikki täytettävää jäsenvaltioiden toimesta ja ne on kaikki kuvattu kumppanuussopimuksissa eri tason seikkaperäisyyttä on näissä käytetty näissä kuvauksissa. Me havaitsimme, että ne yleiset ja temaattiset ennakoidat ovat täytetyksi kaikissa EU, 15 ensimmäisen EU-maan joukossa, ja mitä uudemmat jäsenvaltiot olivat, niin siis sen yleisemmin oli kuvattuna. Ja eniten näitä noudatettiin ympäristöön liittyvässä toimintaohjelmassa ja sitten oli tiettyjä toimenpideohjelmia, joissa näitä ei niinkään noudatettu. Eli tämä tarkoittaa sitä, että mitä operatiivisemmässä vaiheessa nämä toimenpideohjelmat ovat, niin mm, sen paremmin tässä täytetään nämä ennakkoehdot. Ja kaikki odottavat, että nämä ennakkoiset täyttyvät ennen takarajaa, joka on joulukuu 2016. Me olemme tässä esittäneet äh, ennakkoehtojen täyttymiset tässä kaaviossa. Vihreä on se, että ne on täytetty. Nämä kaikki löytyvät tästä tutkimuksesta. En puhu näistä nyt sen seikkaperäisemmin. Lisäksi tässä on myös katsot nähtävissä, kuinka ja ennen kuin ehdot on täytetty, osittain täytetty tai täyttämättä, ennen kuin kohdalla nämä muuttuvat varmasti sitä myöten, kun jäsenvaltiot täyttävät nämä ehdot. Ja tässä on nähtävissä, että on, meillä on siis jo päivitettävä tähän kaavion. Mitä tulee yksinkertaistamiseen, e-kohesio oli eräs näistä yksinkertaistamisen eräistä väylistä, ja Monet jäsenvaltiot avasivat jo itse järjestelmiään tälle aiemmin ja nyt niitä kehitetään ja asetetaan linjaukseen komission järjestelmän SFCn kanssa. Ja jäsenvaltiot kuvasivat joskus seikkaperäisesti, joskus hieman yleisemmin näitä järjestelmien teknisiä piirteitä, se mitä jäsenvaltiot ottivat ymmärtävät ekohersioksi, niin on se, kuinka edunsaajat voivat jättää ehdotuksia, täydennyksiä sähköisen tiedonvaihdon avulla, mitkä järjestelmät ovat keskitettyjä, kuinka paljon verkkosivustoja on käytössä, jotkut jäsenvaltiot käyttävät tehdä alueellisia sivustoja, no aikani on päättynyt, käytän hyvän aikaa näihin viimeisiin, niin tässä on nämä integroidut lähestymistavat, yhteislähtöinen paikallinen kehittäminen ja tässä on erilaisia lähestymistapoja yksittäisistä rahastoista tai useammasta rahastoista käytettäviä. Ja näissä yhteisölähtöisissä paikallisissa kehittämisissä näitä paikallisia toimintaryhmiä rahoitettiin ja ne ovat äh, alueellisen äh, kehityksen rahaston alaisia yleisesti ottaen, ja sitten nämä integroidut äh, aluekohtaiset aloitteet, niin niitä kuvattiin 20 jäsenvaltion toimintaohjelmissa, ja niissä katsotaan ennen kaikkea näitä urbaania ulottuvuutta, ja niitä rahoitetaan jälleen kerran enimmäkseen alueellisen kehitysrahaston kautta, vaikka poikkeuksiakin tässä on. Ja tässä viimeinen, mutta ei vähäisin, kalvo liittyen kumppanuksia ja koordinaatioon Kuten sanoin, näissä kumppanuussopimuksissa otetaan huomioon tämä horisontaalinen lähestymistapa kaikissa jäsenvaltioissa ja kumppanuus ohjelmissa tuodaan esille, mitkä sidosryhmät ovat mukana, mitkä ministeriöt koordinoivat, joten tässä tämä kuvaus on kyllä melko onnistunut kaikissa näissä kumppanuussopimuksissa, ja se oli meidän tutkimuksen perusta. Nämä julkiset kuulemiset liittyen kumppanuussopimuksiin kuvataan näissä kumppanuussopimuksissa ja joissain jäsenvaltioissa tämä oli ennen kumppanuussopimustasolla ja joissain kohdallisessa tämä liittyy ennen kaikkea näihin toimenpideohjelmiin. Kiitos oikein paljon ja minä pysyin melko näissä aikarajoissa. Very close to the, the limit I gave. Kiitoksia. Käytitte ajan hyvinkin täsmällisesti. Tämän päivän esitysistä on kovin tiivis, joten arvostan jo hienoa ajankäyttöä. Nyt minun ilo antaa puheenvuoro Herra Zakerille. Hän edustaa täällä alueiden komiteaa. Alueiden komitea on antanut lausunnon kumppanussopimuksista ja toimenpideohjelmista. Herra Zaker toimii tämän lausunnon laatijana alueiden komiteassa. Hän nyt puhua 10 minuuttia, olkaa hyvä. Hvala za besedo, e, spoštovana gospa predsednica. Kiitos puheenvuorosta puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, aivan aluksi minä haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta tulla esittelemään teille alueiden komitean lausuntoa liittyen kumppanuussopimuksiin osana kohesiopolitiikkaa. Haluaisin myös todeta sen verran, että meidän kotervaliokuntamme on tehnyt eri hyvää yhteistyötä tässä. Lausuntomme tarkoituksena oli arvioida kumppanuussopimuksia, kuten myös toimenpideohjelmia nimenomaan tuen saajien näkökulmasta alueellisella paikallisella tasolla – toisin sanoen niiden näkökulmasta, jotka ovat myös vastuussa ohjelmien täytäntöönpanosta. Me olemme keskittyneet nimenomaan siihen, mitä vastaan on tullut ruohonjuuritasolla. Meillä oli mukana alueiden edustajia, kaupunginjohtajia, jotka hekin ovat osallistuneet tähän yhtä lailla kuin kansalaisyhteiskunnan monet muutkin toimijat, jotka ovat olleet mukana valmistelemassa lausuntoa. Me teimme selvityksen myös verkossa ja yli 300 erilaista sidosryhmän edustajaa vastasi 27 maasta. Me saimme myös Intercityn kaltaisilta järjestöiltä. Selvityksen tuloksetkin ovat saatavilla alueiden komitean verkkosivulla. Minä haluaisin vielä kerran korostaa nimenomaan sitä, että meidän lähestymistapaamme oli alhaalta ylöspäin. Toisin sanoen me olemme ottaneet huomioon nimenomaan niiden näkemykset, jotka ovat vastuussa näiden ohjelmien käytännön täytäntöönpanosta. Sen verran vielä voisin ehkä mainita, että minulla on muutama kappalekin meidän lausuntoamme, jos olette kiinnostuneita. Ensinnä minä haluaisin korostaa kohesiopolitiikan merkitystä. Sekä kun ajatellaan taloudellista ja sosiaalista politiikkaa, me olemme päätyneet seuraaviin johtopäätöksiin. Kun ajatellaan alueiden kehityksen tasoa, niin se on varsin kirjavaa edelleen. Kohesiopolitiikan ansiosta kyllä on viime kaudella päästy pitkälle – Minä haluaisin myös todeta, että joskus nämä alueiden kehityserot ovat jopa kasvamaan päin. Tämäkin johtuu talous- ja rahoituskriisistä. Se on vaikuttanut meihin kaikkiin. Tästä syystä on erityisesti korostettu seuraavaa. Kohesiopolitiikan täytyy noudattaa laatuisia kehitystarpeita, joita yhteisöillä on. Kohesiopolitiikan pitäisi myös tukea Eurooppa 2020 strategiaa. Mitä nyt sitten tulee kohesiopolitiikan uudistukseen, niin aika lailla on kehitystä saatu aikaan minä haluaisin korostaa kumppanuuksien erityistä merkitystä tästä yhteydessä. Asiakirjasta käydään neuvottelu jäsenvaltioiden ja komission kesken. Kumppanuus periaatteessa ei ole mikään itse tarkoitus, vaan se on ennakko edellytys sille, että kohesiopolitiikka ylipäätään voi onnistua. varsinkin kun toimivalta on kolmellakin eri tasolla, EU-tasolla, jäsenvaltioissa ja paikallisella tasolla. Paikallistaso on nimenomaan vastuussa täytäntöönpanosta, kuten olen jo maininnutkin. Eli kyse on monen tason hallinnosta. Tässä ei saa unohtaa myöskään toissijaisuusperiaatetta ja sitä, että meidän täytyy huomioida todelliset tarpeet, kun hankkeita suunnitellaan alueellisella ja paikallisella tasolla. Kun me arvioimme kumppanuuksia, niin ensinnäkin voidaan todeta, että niitä on kaikissa jäsenvaltioissa. Eroja tietenkin edelleen on. Tässä laki viittaa meidän selvityksemme tuloksiin. Eroja on kyllä myös alueiden kesken, kun ajatellaan, minkälaisia kumppaneita tässä keskustelussa on mukana ollut. Kovin usein keskustelu jää pinnalliseksi. Joskus varsinaisia kumppanuussuhteita ei kehittynyt. Noin 70 prosenttia vastaista totesi, että he ovat olleet mukana kaikissa kuulemisissa, esittelytilaisuuksissa – mutta he totesivat myös, että kun päästiin täytäntöönpanoon asti, niin, niin heitä ei enää kuultukaan. Sitten lopuksi vielä eräs seikka. Esille tuli myös, että kumppanuussopimukset allekirjoittaisiin sekä alueellisella että paikallisella tasolla. Jos näin tehtäisiin, voitaisiin taata tiivimpi suhde. Sitten seuraava asia, joka liittyy rahoitukseen, mikä totta kai on täytäntöönpanossa tärkeää. emme tietenkään voi unohtaa vielä päällä olevaa kriisiä. Varoista on puutetta myös paikallisella tasolla. Siksi rahoitusjärjestelmiä pitäisi kehittää. Tarvittaisiin rahoitusta monella eri tasolla. Ja rahoitusvälineiden saatavuutta pitäisi kohentaa. Todellakin enemmän pitäisi olla tarjolla rahoitusvälineitä, koska tällöin täytäntöpanokin olisi paremmalla tolalla. Me tiedämme, että varojen käyttö on kaksinkertaistunut, kaksinkertaistunut mutta meidän täytyy tietää, mitkä ovat vaikutukset paikallisella alueellisella tasolla. Ehkä vasta myöhemmin voidaan pystyä hyödyntämään tehokkaammin uusia välineitä. Sitten investointisuunnitelmasta muutama sana. Meillähän on yhtäältä EUn varoja ja sitten toisaalta investointipankin tarjoamia toimia rahaston varoja ei pitäisi suoraan siirtää muihin tarkoituksiin. Vielä eräs seikka, jota myös kovasti korostettiin, ja me olemme viime aikoina puhuneet keskuudessamme paljon tästä myös meidän avoimien päivien yhteydessä. Ja tässä tarkoitan nimenomaan yksinkertaistamista. yksinkertaistamisesta on puhuttu jo aika pitkään. Mutta valitettavasti menettelyä ei kuitenkaan yksinkertaisteta, vaan päinvastoin ne ovat yhä raskastoutuisempia ja hankalampia, ja näin ollen täytäntöpanokin on hankalampaa. Järjestelmät ovat kovin mutkikkaita, myös kun käytetään uusia rahoitusmekanismeja. Yhtäältä on nähty, että kovin usein alue- ja paikallisviranomaiset eivät oikein tunne menettelyjä. Toisaalta joskus on liian hankalaa toteuttaa niitä ja tämä johtaa siihen, että tulokset eivät ole niin myönteisiä kuin toivottiin. Ja sitten seuraavaksi lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ensin menettelyistä. Me kuvittelisimme, että edistystä kyllä saadaan, kiitos myös nyt perustetun korkean tason työryhmän työn. Me toivomme todellakin, että kohesiopolitiikka johtaa toivottuihin tuloksiin. Haluaisin myös mainita sen, miten hallinnointivalmiuksia on kehitelty. Tilanne vaihtelemasta toiseen. Tekninen apu olisi kyllä tervetullutta, niin että voitaisiin vahvistaa jotenkin hallinnointivalmiuksia. Lopuksi ottaisin esille vielä yhden seikan. Tämä liittyy ennakkoehtoihin – kun asiakirjan valmistelussa on ollut viipeitä, niin ne vaikuttavat myös itse täytäntöönpanoon. Me olemme rahoitusnäkymien toisessa vuodessa ja joissakin maissa ei ole mitään vielä käynnistetty, ei ohjelmia, ei täytäntöönpanoa, vaikka se olisi tarpeen. Siksi alueellisella paikallisella tasolla odotetaan niitä lisäarvoa. Ennakkoehdot ovat totta kai erittäin tärkeitä, mutta niillä ei pitäisi rangaista alueellista ja paikallista kehitystä, kun ohjelma täytäntöön pannaan. Vielä yksi virke lopuksi. Kohesio politiikkaan liittyen. Meidän lausunnommekin puhuu siitä. Puhumme rajat ylittävästä yhteistyöstä ja uusien välineiden käytöstä, joita nyt on tullut uusina. Tässä tärkeintä on seuraavaa. Kohesiopolitiikka on olemukseltaan alueellista politiikkaa ja sen pitäisi sellaisena pysyäkin meidän on syytä välttää liiallista keskittämistä kaikilla tasoilla, vaikka sellaista houkutusta on nähty. Se voi myös kielteisesti vaikuttaa näiden varojen käyttöön. Kiitoksia kovasti. Uh, Kiitos paljon, hyvät kollegat. On aika aloittaa keskustelu. Aikaa on tänään vain vähän käytettävissä, joten toivon mukaan kaikki puhuvat vain minuutin verran. Minulla ei ole puhujalistaa, joten kysynkin, haluaako joku puheenvuoron? Van Weltenburg ja Polchakka ja sitten edustaja Vana. Miltenburg ensimmäisenä. Thank you for... Uh, kiitoksia. Kiitoksia kaikista näistä selityksistä ja erinomaisesta työstä sekä tutkijoiden tekemästä työstä että alueiden komitean tekemästä työstä. Voisin poimia sen kolme asiaa hyvin lyhyesti. Yksi tutkimuksen johtopäätöksistä oli se, että todennäköisesti hallinnon taakka tulee kasvamaan keskittämisen vuoksi joissakin jäsenvaltioissa. Voisitteko selittää, miksi se odotatte, että hallinnollinen taakka tulee kasvamaan ja että keskipitkällä aikavälillä jäsenvaltioissa, kuten Saksassa, työmäärä lisääntyy. Siellä ei ole operatiivisia ohjelmia jokaisessa osavaltiossa. Toinen seikka. Voisitko kertoa hieman lisää niistä eroista, joita eri kumppanisopimusten laadussa on? Teillä on hyvin kvantitatiivinen lähestymistapa, määrään peruskeskittyvä lähestymistapa, mutta laadussakin on eroja. Ja viimeinen seikka. Voidaanko vielä puhua vahvasta temaattisiin tavoitteisiin keskittymisestä, mikäli jo suurimmassa osassa jäsenvaltiossa kaikkia temaattisia painopistealueita, temaattisia tavoitteita toteutetaan, joten miten näette tämän vain tulevaisuudessa? Kiitos sitten edustaja Polchak. Děkuji za udělení slova. <clears throat> Já bych navázal na... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Vastaakseni siihen, mitä alueiden komitean edustaja täällä totesi. Alueiden komitean edustaja totesi, että yli 70 prosenttia vastaajista tutkimuksen yhteydessä katsoi, että valmisteluvaiheessa, kun on kyse kumppanisopimuksista tai operatiivisista ohjelmista, alue- ja paikallisviranomaisten tarpeet otettiin huomioon vain osittain tai ei ollenkaan – Tämä on merkittävä ongelma minun nähdäkseni, koska eihän voi jättää huomiota alue- ja paikallisviranomaisten näkemyksiä. Ei se käy, pää, ei se käy laatuunsa. Tämä on sikälikin hämmentävää, että tämä ei ole todellista kumppanuutta Euroopan lainsäädännön valossa tarkkaan katsottuna, tai kun tarkastellaan kumppanasopimusten toimintasääntöjä. Kysynkin, eikö tässä nyt rikota eurooppalaista lainsäädäntöä toimimalla tällä tavalla, mikäli näitä periaatteita ei pistetä täytäntöön, ainakaan muodollisesti jäsenvaltiossa. Olisi hienoa, mikäli alueiden komitean edustajat muutkin kollegat voisivat kommentoida tätä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin omalta osaltani näistä tutkimusten esittelyistä ja myöskin aloitin komitean edustajalle kiitokset, että hän kriittisesti suhtautui tähän asiaan. Minun kysymykseni samaan suuntaan. Tässä tutkimuksessa lähinnä tarkasteltiin määrällisiä siikkoja, kvantitatiivisesti, mutta hyvin vähän laatupuoleen kiinnitettiin huomiota, eikä yksityiskohtiakaan mainittu. Minulla sitten siis tässä nyt kaksi kysymystä. Ensinnäkin etukäteisehdot, ennaltaehdot. Voitteko kertoa enemmän niistä syistä, miksi näistä ei pidetty kiinni ja mitä jäsenvaltiot tekevät, jotta ennaltaehdot toteutuisivat paremmin? Tämä olisi mielenkiintoinen tieto. Minä olen tarkastanut vain tätä lyhennelmää, en ole voinut tarkastaa tätä koko tutkimusta. Entä sitten kumppanuusperiaatteen toteutuminen. Tämä on erittäin tärkeä asia. Tutkimuksen valossa tämä näyttää myönteiseltä tämä asia, mutta kuitenkin tiedämme käytännössä ruohonjuuritasolta, varsinkin on kyse kansainvälisyhteiskunnan osallistumisesta ja työmarkkinaosapuolista. Me tiedämme, että tilanne kaikkea muuta kuin ruusuinen ja täytäntöönpano eri jäsenvaltioissa on monen kirjavaa ja suuria eroja on jäsenvaltion välillä myöskin siinä määritelmässä, kuka ylipäänsä on osapuoli tässä yhteistyössä. Te annatte kuitenkin kovin ruusuisen kuvan kumppanisopimuksen täytäntöönpanosta. Minulla on kuitenkin erilaista kokemusta tästä, joten voitte voi kertoa hieman enemmän käytännön puolesta. Kiitos. Kiitos, rouva Kresle. Ehm, la mia domanda riguarda... Minä halusin kysyä temaattisesta keskittämisestä, siis alueiden tasolla Selvää on, että jos puhutaan suurista maista, missä varat alueellistetaan, niin temaattinen keskittäminen mainitulla tavalla merkitsee sitä, että kaikki alueet ovat käyttäneet kaikki tai lähes kaikki teemat, vai tarkoittaako se, että tämä koko maan tasolla yhdistetään, eli silloin kaikki teemat on käytetty mutta jos jokin alue on keskittynyt ehkä vain kolmeen pelkästään. Tilannehan on aivan erilainen. Jos ajatellaan nyt koko maan tasolla, niin sitä ei välttämättä ole, mutta nämähän ovat alueen tasolla nämä ohjelmat. Ja ehkä yksittäisellä alueella voitaisiin taata tämä temaattinen keskittäminen, vai onko se mahdollista? Kiitos ja viimeinen kysymys kysymyksen sitten Rova Demato. Kiitos. Muutama lyhyt kysymys. Minä haluaisin tietää, kun kumppanuussopimukset kovin usein ovat ikään kuin vääriä tai lainausmerkeissä valheellisia, jos vähän liotellaan, niin Ehkä ne pitäisi sitten operatiivisissa ohjelmissa paremmin hoitaa, varsinkin alueilla, koska sinne ne parhaiten juurtuvat nimenomaan. Olisiko mahdollista esittää, että saataisiin jotain vähän ohjeistusta enemmän, parempaakin ohjeistusta? Ja kollegatkin ovat jo viitanneet temaattisiin kysymyksiin, Voistaisiinko näitä keskittää paremmin esittää alueille, että keskityttäisiin vain tiettyihin tavoitteisiin? Ja vielä lopuksi teknisestä avusta kysyisin. Mitä alueiden komitea varsinaisesti esitti? Me tiedämme, että on joitakin toimenpideohjelmia kansallisellakin tasolla, jotka on osoitettu nimenomaan hallinnon ja ohjelmoinnin auttamiseen. Mutta totta kai jotkut alueet, kun ovat vähemmän kehittyneitä, niin tämän tyyppistä avustusta ei ole pystytty käyttämään oikein hyödyksi. Mitä erityistä voisitte suositella? Thank you. Kiitoksia. Rova Neilonna, oletteko te valmis vastaamaan kolmessa neljässä minuutissa? I think I'm as ready as I will be. No, toivottavasti olen valmis. Mitä tulee hallinnollisen taakkaan, niin se mitä me pyrimme tässä ottamaan esille, ja nyt jälleen kerran haluaisin korostaa, että se mitä me teemme, niin me teemme tutkimusta liittyen näihin asiakirjoihin, kumppanuussopimuksiin. Tämä oli pieni tutkimus, vaikka tästä tulikin suuri lopputulos, niin me emme päässeet alueelliselle tasolle, me emme voineet katsoa näitä toimenpideohjelmia yksittäisenä, me katsomme näitä kumppanuusohjelmia itsessään. Ja ensimmäinen kysymys liittyen hallinnollisen taakkaan, niin on useita tekijöitä tässä ohjelmakaudessa nämä toimenpideohjelmien määrä laski, ja Itävallan kohdalla, joka tässä on esimerkkinä tullut esille, niin aiemmin oli yhdeksän alueellista ohjelmaa, ja nyt on yksi ohjelma. Toki koordinointia on vielä maan sisällä on tarvetta katsoa, että kaikki osavaltiot ovat hyvin edustettuna tässä yhdessä toimenpideohjelmassa. Tämä on uusi järjestelmä. Tämä ei ole enää osavaltion käsissä, vaan tämä on tässä keskitetyssä hallinnointijärjestelmässä ja hallinnollinen koordinointi on korkeammalla tasolla. Sillä on koordinoitava eli eri alueiden välillä. Lisäksi on monen rahaston ohjelmia. Tämä on tarkoitus olla yksinkertaistus Tämän on tarkoitus tehdä rahastoista paremmin koordinoituja. Tämä pitää sisällään myös sen, että on enemmän kokouksia, enemmän järjestelyjä. Tämä on siis uutta maaperää kaikille hallinnoille. Ja kysymys liittyen kumppanuussopimusten laatuun. Tämä on kysymys, johon en mielelläni vastaa. Tässä tutkimuksessa olemme tehneet niin, että olemme osoittaneet, mitä kumppanuusohjelmat ovat sanoneet. Me pyrimme keskittyä siihen, mitä näissä sopimuksissa todella on. Me olemme käyttäneet niin laaja asiantuntijoiden kirjoa, eri asiantuntijoilla eri lähestymistapa, ja tämä, me emme arvioineet itse sopimuksia, vaan sitä, mitä niissä on sisältönä. Me en halunnut arvioida niitä. Minun olisi katsottava, mitkä asiat eivät ole hyvin kehittyneitä, eli sen ekohesion niitä ei kuvattu kovinkaan laadukkaasti, tai integroidut lähestymistavat, niitä ei kuvattu kovinkaan hyvin. Nämä kuvaukset eivät ole kovinkaan selkeitä, mutta oli myös kumppanusopimuksia. Mutta siis oli, ei ollut kovinkaan paljon opastusta sen suhteen, millä tavalla nämä olisi kuvattava niin näin jäsenvaltioiden puolustukseksi. Sitten nämä temaattiset tavoitteet. Olen yhtä mieltä kollegan kanssa, joka sanoi, että maakohtaisella tasolla niin jotkut maat voivat kuvailla kaikki temaattiset tavoitteet maan tasolla ja sitten voi löytyä tiettyä keskittymistä aluetasolla. Ne maat, missä on enemmän toimenpideohjelmia, Espanja tai Italia, niin on todennäköisempää, että toimenpideohjelmatasolla on eroavaisuuksia. Mutta sellaiset maat, joissa on vain vähän toimenpideohjelmia tai yksi toimenpideohjelma kuitenkin rahastoa varten, niin näissäkin äh, jäsenmaissa käytetään eri tavoiteohjelmia, äh, temaattisia tavoitteita eri tavoilla. Tämä temaattinen keskittyminen on eri tasolla, joka asetuksissa vaaditaan. Mitä tulee siihen, että nämä ehdoll- ennakkoehdot eivät täyty, niin Tämä ei jälleen kerran ollut meidän tutkimuksen analyysin kohteena. Me halusimme vain katsoa, oliko niitä noudatettu vai ei. DG Regio-pääosasto on tekemässä ennakkoehdoista laajempaa tutkimusta ja näistä löytyy sitten yksityiskohtia enemmän. Mutta esimerkiksi ne tapaukset, joissa ennakkoehtoja täytettiin vähiten, ne liittyvät vettä jätteen, äh, jätteenhallinnointiin ja liikenteeseen, niin näissä tapauksissa ennakkoehtoja ei noudatettu, sillä suunnitelmat eivät ole riittävällä tasolla tai ei ollut, äh, veden hinnoittelu ei ollut riittävällä tasolla. Tästä syystä johtan ennakkoehtoja en, ei katsottu täyttäneen. Ja mitä tulee näihin yleisiin äh, ennakkoehtoihin liittyen IT-järjestelmiin, niin näiden oletetaan tulevan täytetyksi tai ovat kenties nyt aivan tämän tutkimuksen laatimisen aikana täyttäneetkin, niin oli, kun me laadimme tätä tutkimusta, niin jossa tässä vaiheessa jäsenvaltiot eivät ole saaneet ajettua sisään näitä IT-järjestelmiä, mutta todennäköisesti ne ovat käytössä siinä vaiheessa, kun nuo toimenpideohjelmat ovat käynnissä. Kumppanuus sopimusperiaate, me tuomme esille sen, miten tämä on noussut esille näissä sopimuksissa, emmekä puhu siitä, miten nämä pannaan täytäntöön. Minä olin mukana ainoastaan Itävallan kumppanuussopimuksessa, ja tässä niin alueellisen, alueellispaikallisen tason, alueellispaikallinen taso oli vahvasti mukana, ja myös työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt olivat mukana. Itävalta keskittyi vahvasti siihen, että vammaisjärjestöt ovat, olivat mukana, joten tässä tämä asia ilmeni sopimuksen tekstistä, mutta se, miten tämä täytäntöönpano on tapahtunut, niin minä en ole yksinkertaisesti tietoinen siitä, miten täytäntöönpano on sujunut. Kysymyksiä teillä on vielä Dematan kysymys. Kysymys Zegerille. Zeger, haluaisitko vastata? Haluan, eh, missä tästä bile Kiitoksia kovasti. Kaksi kysymystä taisi tulla minulle. Ensinnäkin arviointiin liittyen kumppanuussuhteissa ikään kuin. Siitä on kyllä todettava, että tämä arviointi perustui ihan tosiasioihin, joita me pystymme keräämään verkkoselvityksen ansiosta. Haluaisin nyt kuitenkin vielä tähdentää sitä, ja olemme kyllä tietoisia tästä, että tilanne on kovin kirjava maiden kesken, siis maiden kesken, mutta myös maiden sisällä. Kaikki riippuu myös siitä, miten on noudatettu toissijaisuusperiaatteita tai muita periaatteita. Komissio on ehdottanutkin, että nyt tehtäisiin seikkaperäinen selvitys kaikista mekanismeista, jotta voitaisiin katsoa, mitkä ovat hyvät käytänteet olleet. Ja näin se on myös esittänyt, että se voisi valmistella alueen kumppanuuden asiakirjoja niin, että alue- ja paikallistaso olisi mukana jo kun valmistellaan kumppanuussopimuksia. Näin voidaan monitasoa hallintoakin toteuttaa. Niin todellakin laatukin vaihtelee. Teknistä apua käytetään ihan perustehtävien toteuttamiseksikin. Kuvittelisin, että vielä enemmän on ongelmia niin tuossa uusissa jäsenvaltioissa – Teknisen avun pitäisi keskittyä enemmän nimenomaan valmistelutyöhön, kun on kyse täytäntöpano asiakirjoista. Pitäisi keskittyä myös hankkeiden valmisteluun sinällään. Tämän myötä varmasti laatu kohenisi. On totta kai muitakin mekanismeja tarjolla, hyvien käytänteiden vaihtoja ja niin edelleen. I close the Keskustelu päättyy tähän. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Tulemme seuraamaan tämän aiheen kehittymistä. Tehän to- mainitsitte, että valiokunnalle toimitaan vielä toinenkin tutkimus samaisesta asiasta. Kiitoksia myös kerran Zakarin osallistumisesta kokoukseen. Siirrymme nyt seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyse on ensimmäisestä keskustelusta, jonka aiheena on kohesiopolitiikan uudet alueellisen kehittämisen välineet kaudella 2014-2020, yhdennetyt alueelliset investoinnit ja paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet. Esittelijämme on Rova Tomacic. Tehän tiedätte, että 2014-2020 Ohjelmakaudella otettiin käyttöön kaksi uutta välinettä, jolla pyritään olla politiikan tavoitteisiin. Yhdentyt investoinnit ja paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet ovat nämä kaksi uutta välinettä. Valikunta aloitteiden mietintö pyrkii arvioimaan ensimmäisiä kokemuksia, joita on saatu uusien välineiden käytöstä. Lisäksi tarkastellaan täytäntöönpanon esteitä. Esittelemme Rova Tomacic tulee tänään kertomaan alustavista ajatuksistaan. Lausuntoluonnos on määrä esittää 3. marraskuuta ja ensimmäinen, tai pikemminkin ensi vuoden helmikuussa sitten tästä äänestetään. Meillä on vain 35 minuuttia tätä keskustelua varten. Ja on saman tien puheenvuoron ovat Tomasicille, jotta hän voi kertoa ajatuksensa asiasta ja sitten keskustella. Olkaa hyvä. Thank you very much. Poštovana predsjednice, poštovani kolegice i kolege. Kiitoksia kollegat. Arvoisat komission edustajat. vuonna 2014-2020 ohjelman kaudella Euroopan unioni asettaa uusia painopistealueita kohesiopolitiikassa. Rahoitusnäkymättä ohjelmakaudelle rakenne- ja investointirahastojen osalta ja myöskin mitä tulee temaattiseen keskittymiseen. Tässä tämän on kaksi uutta välinettä, CLLD-väline ja FSC ja, ja ITI-väline, eli yhdennet alueelliset investoinnit ja paikalliset yhteisön omalta kehittämishankkeet. Täällä on tarkoitus mahdollistaa paikallinen kasvu useillakin alueilla. Tämä kasvu on sellaista, että näillä pyritään, tämän pyritään tiettyihin tavoitteisiin, uusien sääntöjen noudattaminen ja strategisten puitteiden toteuttaminen ovat tavoitteina. Omalla mietinnössä tai valiokunta mietinnössä tarkastellaan ensimmäisiä kokemuksia, joita paikallistasolla on ollut näistä kahdesta uudesta välineestä jotka ovat käyttöön kaudella 2014-2020. Tavoitteena on poistaa tai tarkastella täytäntöönpanon esteitä ja pohtia, miten jatkossa jäsenvaltioissa täytäntöönpano helpottuisi, varsinkin niissä, joissa täytäntöönpanossa on vielä ongelmia. Tässä on monia haasteita. Talous- ja sosiaalipoliittiset haasteet esimerkiksi. Yhdennetty alueellinen lähestymistapa on tarpeen, jotta nämä ongelmat voidaan ratkaista. Me tarvitsemme monitahoista lähestymistapaa. Lisäksi eri alueiden eri erot täytyy ottaa huomioon, eli perinteiset hallinnolliset esteet, perinteisen hallinnon liittyvät esteet täytyy poistaa, eri hallinnon tasoja täytyy poistaa pullonkauloja jotta voidaan paremmin koordinaatioita ja päästä yhteisiin yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Nyt täytyy saada edistystä aikaan. Nyt tarvitaan myöskin sisäviä tavoitteita. Kaupunkien kehittämiseen 7 prosenttia täytyisi antaa aluekehitysrahaston parasta alueet pikemminkin kaupunkikehitystä varten. Ja tässä halutaan käyttää myöskin it välinettä pistää yhdettyä, yhdettyä alueellisia investointeja. Tämä voidaan pistää, tämän kautta voidaan pistää täytäntöön yhtä tai useampaa toimintaohjelmaa ja eri prioriteetteja. Tässä voidaan varmistaa yhdentysstrategian täytäntöönpano jollakin tietyllä alueella yhdentyllä tavalla. Mitä tulee sitten CLLD-hankkeisiin, paikallisyhteisöjen omiin hankkeisiin? näiden kautta alueeseen tai pikemminkin paikallisen kehityksen merkitys lisääntyy. Usein hallinto ei ole soveliasta suotuisaa paikallisen kehityksen kannalta. Nyt on kyse myöskin luottamuksesta keskushallinnon ja paikallishallinnon välillä. On tarpeellista, että strategiassa kiinnitän huomiota siihen, että eri osapuolet tietävät, kuinka asiat ovat ja miten ohjelmien täytyy pistää täytäntöön. Lisäksi täytyy varmistaa, että kaikki potentiaali paikalliskehityksessä hyödynnetään asianmukaisella tavalla. Tässä yhteydessä täytyy eri osapuolten ottaa vastuunsa tästä työstä ja myöskin pyrkiä tuloksiin. Mikä tämä investointiväline että väline halutaan saada toimimaan? Tässä tarvitaan ponnistelua kaikilla tasoilla, alueellisella, paikallisella, ja Euroopan tasolla. Ja kuinka kauan sitten kestää ja kuinka paljon tarvitaan määrärahoja ja resursseja. Tämä kaikki riippuu paikallisista olosuhteista ja alueellisen tason kapasiteetista, toimintakyvystä. Niissäkin kunnissa, joissa on paljon kokemusta tästä kysymyksestä, tarvitaan 6-12 kuukautta täytäntöönpanoon, jotta koko tämä syksy saadaan käyttöön lävitse. Tämä on erittäin raskas haaste. Usein paikallisyhteisöt ovat hyvin erilaisia keskenään ja siellä on monia ongelmia, pullonkauloja. Ajatukset, resurssit ja kaikki mahdollisuudet täytyy voida hyödyntää parhaimmalla tavalla, jotta tulevaisuudessa menestys saadaan aikaan. Siksi meidän täytyy jo valmistelun vaiheessa tukea uusia uusien rakenteiden kehittämisessä, paikallisen kehittämisen strategioita, kun tarkastellaan ottaa seuraavat seikat huomioon. Ensinnäkin hallinto teknisellä puolella ja ihmisen, ihmisten resurssien suhteen on paljon eroja kuntien ja alueiden välillä. Yksityiset rahoitusmahdollisuudet, julkiset investoinnit, köyhyys, sosiaalinen syrjäytyminen, ilmastonmuutos, kaikki nämä sekä täytyy ottaa huomioon. Toimintakyvyn vahvistamisessa täytyy ottaa huomioon seuraavat seikat. Ihmisten täytyy, ihmisten täytyy tuoda lähemmäksi toimijoita. Lisäksi tarvitaan peer-to-peer -peer kuulemisia, eli samalla tasolla olevien toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Valvoja, valvontaa tarvitaan myöskin kun on kyse hallinnon toimista. Kyse ei pelkästään muotoseikoista, vaan täytyy varmistaa, että kustannushyöty toteutuu. Ja paikallisia kumppaneja täytyy antaa sen mukaista tietoa. Valvonta on tarpeellista ja aika ajoin suoritettava tarkastelu, jotta voidaan varmistaa, että tiedetään mikä toimii hyvin ja mikä ei toimi hyvin ja sitten voidaan myöskin mukauttaa tätä strategiaa tarvittaessa. Selkeätä mitattavissa olevat tavoitteet ovat tarpeellisia, että saadaan tuloksia aikaan. Näin paikalliskumppanuus toimii konkreettisella tavalla ja voidaan kehittää käytännönläisempiä strategioita, jotka ovat luotettavalla pohjalla ja niitä voidaan mukauttaa. Ja kun hankkeita valitaan, täytyy varmistaa, että syrjimättömyys toteutetaan ja toimitaan avoimella tavalla. Lisäksi menettelyiden täytyy olla selkeätä ja eri osapuolten täytyy joka vaiheessa olla mukana sanomassa sanansa. Selkeätä menettelyt ovat tarpeellista. Tässä suhteessa on tarpeellista että luodaan ja kehitetään vaihtoehtoisia riippumattomia sovittelumenettelyitä ja riitoratkaisumenettelyitä asiantuntijoiden johdolla. Tällä tavalla voidaan helposti yksinkertaisesti ratkaista rajoitusongelmia ja hallintoteknisiä ongelmia, mikäli syntyy kiistoja hallinnollisella tasolla toimintaohjelmien toteuttamisessa taikka siihen kun on kyse yksittäisistä kumppanuussuhteista. Moni monista rahoituslähteistä toteuttavat hankkeet ovat suurempi hank- haaste vielä. Esimerkiksi on kyse näistä CLT- tai ITI-hankkeista. Täytyy varmistaa, että näitä välineitä voidaan käyttää semmoisesti hyväksi. Korkean tason yksinkertaistamistyöryhmä toivottavasti pystyy helpottamaan täytäntöönpanoa. Komissionkin täytyy laatia neuvostot ottavat tehokasta lainsäädäntöä. Ja kun pyritään yksinkertaistamiseen, perusperiaatteiden täytyy olla yhdessä sovittuja ja niitä täytyy auttaa ratkaisun löytämisessä. Yksinkertaistaminen yhdessä maassa saattaa johtaa vaikeuksiin joissakin toisessa maassa. sama maassa, joka yksinkertaistaa asiat yhdessä maassa, saattaa monimutkaistaa toisessa maassa. Näitä IT- ja CLT-hankkeita täytyy arvioida ja siksi tarvitaan valvonta ryhmä tätä varten. Lopuksi olemme kiittävillä vielä esittelijöitä heidän kiinnostuksestaan ja järkevistä ehdotuksistaan. Olen erittäin iloinen siitä, että pikapuolin voin jatkaa yhteistyötä teidän kanssa ja sitten laatia tästä lausunnostani niin tai mietinnöstäni ensimmäisen version. Kiitoksia tästä. Herra Puda nähdäkseni halusi puheenvuoron. Edustaja Puda, olkaa hyvä. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijällemme alustuksesta ja sitä hyödyllisestä kokouksesta, jonka järjestimme Strasburgissa. Olen iloinen, että komissio nyt aikoo luoda tällaisen mekanismin, jonka myötä voidaan alueellista ja paikallista kehittämistä kehittää todella kun ajatellaan korkeaa työttömyyttäkin ylipäätään Euroopan unionissa, niin sen rinnalla on hyvä pitää mielessä, että mitä tahansa mekanismeja tai välineitä meillä onkin käytettävissämme paikallisyhteisön tukemiseksi, niin niiden täytyy olla menettelyltään yksinkertaisempia. Tarvitsemme menettelyssä yksinkertaistamista. Usein käydään keskustelua ihmisten kanssa eri tasoilla, keskushallinnon, paikallistason väen kanssa ja kaikki valittavat liiallista virkavaltaisuutta. Komission olisi hyvä kallista korvansa tälle. Tämä on oltava joustavaa ja sellaista, että asianomaiset tahot myös voivat käyttää sitä. On tärkeää kertoa myös paikalliselle tasolla kaikesta tästä. Usein me keskustelemme siitä, mitä tämä toissijaisuus oikein merkitsee. No se merkitsee oikeastaan sitä, että päätökset tehdään paikallisella tasolla. Sieltä löytyy kaikki tarvittava tieto ja käsitys myös ongelmien ratkaisemisesta. Siksi on erittäin tärkeää miettiä tätä. Katsoa, miten tämänkin mietinnön myötä voitaisiin puuttua siihen. Meidän täytyy varmistaa, että saadaan hyviä tuloksia, kun kerran investoidaan. Tarvitaan tavallaan tuottoa sille. Esimerkiksi Romaniassa tehdään päätöksiä keskitetyllä tasolla. Se tarkoittaa sitä, että työpaikat ovat kyllä paikallisella tasolla. meidän täytyy kyllä myös sitten pystyä auttamaan paikallisyhteisöjä investoimaan näihin hankkeisiin. Aiomme keskustella esittelen kanssa tästä ensi viikolla. Toivottavasti tulee hyvä mekanismi käyttöömme. Madame Rodriguez. Edustaja Rodriguez. Muito obrigada, Sr. Presidente. Uh, agradecer Kiitos, puheenjohtaja. Minä niin ikään haluan kiittää esittelijää esittelijä ponnisteluista kokosta varten ja minä toivon, että tämä keskustelu myös kantaa hedelmää, jotta saadaan aikaiseksi yhdentävä tärkeä keskustelu, jotta nähdään, kuinka tärkeä kohesio on. Meidän tavoitteena tässä valiokunnassa on tehdä eurooppalaisista kohesiovälineistä sellaista, että ne pannaan täytäntöön asianmukaisella tavalla. Meillä on kaksi välinettä, jotka tukevat Euroopan kohesion kehittämistä, yhdennetyt alueelliset investoinnit ja yhteislähtöinen paikallinen kehittäminen. Meillä on muutamia ajatuksia. Näiden välineiden täytäntöönpano on osa 2020 strategiaa parlamentissa ja tässä valiokunnassa meidän tehtävänä on tukea kaikkia välineitä, jotka mahdollistavat yhdennetyt alueelliset lähestymistavat ja parantavat alueellista kohesiota. Olen sitä mieltä, että paikallisten hankkeiden tulee viedä läpi alueellisia tavoitteita yhteisön kannalta, jotka mahtavat kansallisen strategian. Minä olen sitä mieltä, että tämän kent- tämä kenties on sellainen asia, joka näkyy helpommin EUn ulkopuolelta. Minä olen näiltä syrjäseudulta kotoisin ja olen sitä mieltä, että on tärkeää, että alueellisten ja kansallisten viranomaisten välillä on yhteistyötä. Mikrotasolla alueelliset paikalliset toimijat tietävät, mitkä ovat yhteisön tarpeet, mutta he eivät välttämättä ole niin hyviä näissä teknisissä asioissa. He tarvitsevat tukea keskustasolta. Ja toisessa kokouksessa me sanomme, kuinka tärkeää on keskittää meidän budjetit tekniseen tukeen. Minä olen sitä mieltä, että olemassa olevat rakenteet tulisi kaksinkertaista rahamerin suhteen. Jotta, jos haluamme tehokkaat järjestelmät, on tärkeää, että me tarjoamme teknisen tuen palveluita, ja tämän tulisi olla osa tätä keskustelua ja vuoropuhelua eri toimielinten välillä. Ne nimittäin dominoivat tätä osaamista ja heidän tulee olla pääroolissa jakamassa tätä osaamista. Heidän tulee varmistaa, että EUn etua ajetaan ensimmäisessä kokouksessa puhuttiin joustavuudesta ja olen sitä mieltä, että tämä tulisi ymmärtää ja tämä tulisi ottaa mukaan oikeudellisiin puitteisiin siten, että kaikki sidosryhmät, jotka suunnittelevat, panevat täytäntöön, tekevät seurantaa näistä hankkeissa, niin nämä saatetaan yhteen. Nämä hankkeet kattavat tietyt asiayhteydet ja tietyt tilanteet, mutta ponnisteluja tulee koordinoida siten, että kaikki kriteerit tulevat täytetyiksi. On ongelmia, jotka on kohdattava, ja verkostot voivat auttaa tässä siten, että paikallinen ulottuvuus on mukana, kun tehdään paikallisia ja kansallisia suunnitelmia ja toisinpäin myös. Niistä kommenteista, jotka minä kuulin täällä, niin eräs asia on tullut selväksi. On yksi suuri ongelma, joka on se, että on tärkeää, että paikallistasolla ymmärretään, mikä tämä väline on. Olen rahtuisen skeptinen sen suhteen, että luodaan enemmän konfliktin ratkaisuelimiä. Minä en ole sitä mieltä, että nämä auttavat tilannetta päinvastoin. Olen sitä mieltä, että oikeat foorumit ovat jo olemassa, jotta voidaan puuttua näihin epäsäännönmukaisuuksiin ja on tärkeää päättää, kuka tekee mitä tässä projektiketjussa, niin se on kenties kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä. Pitää keskittyä täytäntöönpanoon, seurantaan ja analyysiin eurooppalaisella tasolla, mm. mutta aina yhteistyössä niiden ihmisten kanssa, jotka ovat vastuussa paikallisesta, alueellisesta ja paikallisista, alueellisista ja kansallisista hankkeista. Tämä on tärkeää, oli kyseessä sitten minkä tason hankkeet tahansa niin näin on toimittava kaikilla eri tasolla, mutta on tehtävä myös epävirallinen analyysi sen suhteen, miten nämä eurooppalaiset hankkeet ovat toimineet ja kuinka välineet ovat toimineet. Tämän tyyppinen työ tulisi nähdä rakentavana työnä siten, että keskitytään hyvien käytäntöjen esimerkkeihin siitä, kuinka Euroopan rahoja on käytetty. Kiitos. Haluan muistuttaa kollegoita puhumaan lyhyesti ja ytimekkäästi. Tämä on vasta ensimmäinen keskustelu aiheesta. Ennen kuin Rouva Damato saa puheenvuoron, kerron teille, että olen pyytänyt herra Polchakia jatkamaan täällä puheenjohtajana, koska menen tapaamaan seuraavaa vierasta. Te olette seuraavana puhelistalla. Menen ottamaan vastaan Romanian ministeriä, joten Polchak toimii tällä välin puheenjohtajana, mutta nyt Rova Damato. Grazie Presidente, sarò brevissima. Taglio... Kiitoksia ihan lyhykäisesti. No, itse aiheeseen suoraan eli ehdotuksiin, niin nämä välineet pyrkivät parantamaan yhteistyötä alueellisten tasojen kesken. Ja totta kai olemme kiinnostuneet tietoa, miten tämä sitten toimii. Esimerkiksi ajatellaan paikallista osallistavaa kehittämistä ja operatiivisia ohjelmia, joita tulee käyttöön ennen 2017. Ei pelkätkään, pelkät aikomukset riitä, tarvitaan myös kunnon ohjelmointikykyä ja tarvittien analyysiä, jotka olisivat tehokkaita. Muuten tämä palaa bumerangina takaisin hallintoon, kun alueella ja paikallisyhteisöllä on jo ongelmia yksinkertaistamisen kanssa ja siitähän keskustellaan myöhemmin vielä tänään. Minä haluaisin korostaa myös sitä, miten alueiden komitean lausunnossa operatiivisiin ohjelmiin liittyen on korostettu sitä, että ei ole olemassa mitään menetelmää käytetty selkeällä tavalla – kun yhdennetty alueellisia investointeja on otettu mukaan kumppanuussopimuksiin. Eli komission pitäisi antaa enemmän tietoa tältä osin. Lopuksi vielä yksi asia. Ehkä nyt, ehkä enemmän kuin koskaan, kuten aikaisemminkin tässä nähtiin, kumppanuus on hyvä osa kohesiopolitiikkaa. Siksi sitä pitäisikin soveltaa myös kun mietitään, miten määritellään jatkostrategioita niin, että alueelliset ja paikalliset osat on myös mukana. Kiitos. Thank you very much, Mr. Brios. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Oui, merci, merci. Kiitos, kiitos teille, hyvä esittelijä. Minä haluan tuoda esille samat argumentit kuin toin Strasbourgissa esille – se, että yhdenneet ja taloudelliset investoinnit, niillä on pyrkimyksenä paremmin taloudellista kohesiota, mutta ne on vaikea panna täytäntöön. Ja se uhka, että nämä tavoitteet eivät täyty, on todellinen johtuen tästä monimutkaisuudesta, joka liittyy näihin IT-hankkeisiin. Ja kuten tavoitteessa täällä sanoi myös, niin kansallisten ja paikallisten toimijoiden välillä on pientä epäselvyyttä ja tämä saattaa aiheuttaa näiden niitä ei tavoitteiden palaamisen. Ne voivat, nämä voivat olla vaikeita panna täytäntöön johtuen siitä, että hallinnollinen tapa panna nämä täytäntöön on erilainen jäsenvaltioiden välillä. Alueellisilla toimijoilla ei välttämättä ole aina tarvittavia tietoja liittyen niihin hankkeisiin, jotka halutaan panna täytäntöön. Ja viranomaiset eivät välttämättä ole usein halukkaita ottamaan EU-varoja käyttöön johtuen siitä, että tämä on erityisen hankala hallinnollisesti, joten yksinkertaistaminen on nyt kriittisen tärkeää. Ja yhteisöjen, yhteisölle asetetut ehdot ovat joskus liian monimutkaisia, joten tämä kaiken kaikkiaan tarkoittaa sitä, että monet hankkeen vetäjät epäröivät hakea eurooppalaista rahoitusta. Yksinkertaistumisen on tapahduttava minä haluan tuoda myös esille sen, että paikallisyhteisöillä ei välttämättä ole osaamista esitellä asiakirjoja hallinnointiviranomaisille. Ja lisäksi nämä maksu ajat ovat usein este ja ovat, estävät sen, että ihmiset hakevat rahoitusta. Ja kuten edellinen puhuja toi esille, ITI ovat taakaltaan kaksinkertaisia olemassa olevien järjestelmien kanssa. Ranskassa on omia hankkeita ja ne ovat usein päällekkäisiä, limittäisiä, ikään kuin teleskoopin muodossa. Joten tärkeää on se, että poistetaan tätä monimutkaisuutta nykyisessä järjestelmässä, mikäli me haluamme vastata ja onnistua tavoitteen saavuttamisessa. Thank you very much. And now next speaker is... Kiitoksia. Seuraava puhuja Van Miltenburg, olkaa hyvä. Oh. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minun täytyy pyytää anteeksi varjoesittelijämme Jakovicin puolesta. Hän ei ole paikalla. Puhun vain lyhyesti. Tietystikin iti hankkeita ovat uusia väliä, mutta eivät kuitenkaan niin sinänsä uusia. Ne ovat niin kuin Leader Plus-hankkeita samoin kuin CLD-hankkeet. Joissakin maissa näitä on kokeiltu jo aiemmin. Ranskassa esimerkiksi kokeiltiin yhdennettyjä alueellisen invest- yhdennettyjä investointeja kaupungeissa ja kaupunkialueilla. Voitaisiin tehdä hyvin paljon enemmän työtä eurooppalaisesta alueellisen kehityksen rahastosta ja kohesiorahastosta täytyy voida käyttää varoja kummastakin. Ne täytyy yhdistää ja myöskin sosiaalirahaston varoja täytyy voida käyttää paremmin esimerkiksi työmarkkinapolitiikan tukena. On hienoa, että kun tämä olisi tarpeesta nyt, kun nämä mahdollisuudet ovat olemassa, niin täytyy voida kokeilla. Ja komission täytyy kannustaa juuri tähän. Ja mikä tarkastan esimerkiksi koke- kokemuksia, joita alueiden komitealla on asiasta, synkimuus- ja kumppanuussopimuksista, ja senkin niidenkin yhteydessä on saatu kokemusta. Meidän täytyy voida arvioida alueiden komiteankin kokemusten varassa näitä yhdennettyjä alueiden investointia ja paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita. Ja kun, tar- ja kun tarkastan jäsenvaltioiden eri osapuolia ja toimijoita ja toimivaltuuksia paikallisellakin tasolla, niin oikeastaan Juuri siellä puolella pitäisi ensin pistää täytäntöön. Rouva Toma, Tomasicia haluaisin kannustaa siihen, että juuri todellakin esimerkiksi köyhyyden poistamisessa käytetään näitä hankkeita. Ja kehottaisin myöskin komissiota tukemaan jäsenvaltioita, koska joissakin jäsenvaltiossa suhtaudutaan hieman nihkeästi näiden täytäntöön panemiseen, joten näiden käyttämiseen pitäisi kannustaa. Nyt pyytäisin, että seuraava pohja puhuu hyvin lyhyesti vain, koska 10 minuutin kuluttua täällä on Romanian ministeri paikalla. Kaksi puheenvuoroa vielä, ja sitten itsekin haluaisin, haluaisin antaa vielä puheenvuoron esittelijälle. Kiitos puheenjohtaja. Minä yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Ensinnäkin kiitos esittelijä Tomasicin aloitteesta. Mielestäni varmasti saadaan aikaan hyvää yhteistyötä. Kyse on välineistä, jotka liittyvät alueellisen kehittämiseen. Varmasti niiden ansiosta voidaan saavuttaa paljonkin kohesiopolitiikassa ja kohentaa jäsenvaltioiden tilannetta ja miksei koko unioninkin tilannetta. Me olemme vihreissä myös sitä puolta, että meillä on ITejä ja CLLDitä. Puheenjohtaja keskeyttää. Um niin, kuten olin sanomassa, 5 prosenttia näistä EAKRn varoista menee nimenomaan paikallisyhteisöjen hankkeisiin ja alueellisiin investointeihin, mikä on erittäin tärkeää. Rova Tomasic esitti erittäin hyvän yhteenvedon näistä tavoitteista. Nyt täytyy vain sitten selvittää, mitä esteitä on välineiden täytäntöönpanolle ja mitkä ovat parhaat käytännön toimenpiteet. Hallintorasitetta ei saa lisätä, vaan päinvastoin pitää keventää sitä, jotta voidaan uusia välineitä menestyksellisesti käyttää. Tämän lisäksi meidän täytyy myös kouluttaa henkilöstöä, joka noudattaa uusia välineitä. Me tarvitsemme myös työpaikkoja. Tarvitsemme asiantuntijoita, jotka voivat myös kehittää paikallisyhteisöjä. Paikallisyhteisön kehittämisellä on merkittävä osa kehitysyhteistyötä, näin talouskin kasvaa. Ei riitä, että lisätään paikallisyhteisöjen valmiuksia. Meidän täytyy tarjota myös riittävästi varoja heidän käyttöönsä. Minä uskon, että tämän mietinnön mekanismit varmasti ovat sen kaltaisia. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Seuraava puhuja sitten. Hänen piti olla Rova Presso, mutta hän on poistunut paikalta, joten se olenkin sitten minä. En puhu nyt eh, tsekin kieltä. Nyt on Haluan pitää siihen, mitä esittelijä sanoi sen osalta, mikä toimii ja mikä ei toimi, kun on esimerkiksi paikallisyhteisön omista kehittämishankkeista kyse ja alhaalta ylöspäin suuntautuvasta lähestymistavasta. Otetaanko tässä riittävästi huomioon sitten tiettyjen alueiden paikalliset ominaispiirteet ja ovatko ehdotetut toimet yhteensopivia paikallisten tarpeiden kanssa? Alue politiikasta vastaava pääosasto komissiossa katsoo, että nämä täytyy mukauttaa relevantteihin operatiivisiin ohjelmiin ja ohjelmien ulkopuolisia toimia ei voida tukea näillä hankkeilla. Hankkeiden täytäntöön pano tänällä välineellä hanke ei sitten ole enää tukikelpoinen, mikäli näin tehdään. Minun mielestäni strategiassa pitäisi sallia se, että hankkeita ja toimia rahoitetaan sellaisiakin, että ei ole alun perin määritelty näihin standardimuotoisiin operatiivisiin ohjelmiin mukaan kuuluviksi. Juuri strategioiden koko olemassaolon tarkoitus on tämä. Tässä täytyy kunnioittaa tietystikin operatiivisten ohjelmien yleistavoitteita, mutta ei niin tiukasti tulkittuina. Komission pääosaston vaatimuksista, katson, että ne eivät riittävästi ota huomioon paikallisia olosuhteita. Tämä on pikemmin ylhäältä alaspäin suuntautuva lähestymistapa. Siksi minun mielestäni tämä ei toimi silloin, kun on esimerkiksi paikallisyhteisön omista kehittämishankkeista kyse. Eli komission pääosaston vaatimukset eivät tässä oikein ole toimivia. Nyt annan puheenvuoron sitten Rova Tomasicille. Hän voi tehdä johtopäätöksiä tästä keskustelusta. Kiitoksia, aivan lyhyesti. Kiitos kaikille ehdotuksista ja kommenteista. luonnoksen aion esittää 30. marraskuuta tai ensimmäinen joulukuuta. Ja mietintö on varmasti valmis sitten pari viikon päästä. Kiitoksia kaikille. Okei, okay, thank you very much. Selvä, kiitoksia tästä puheenvuorosta. Nyt äh, meillä on kolme neljä minuuttia aikaa komission edustajan puheenvuoroa varten. Olen Juliette Rocha. Puhuu komission puolesta, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um, and... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä keskustelusta. ja olemme keskittyneet alueelliseen kohesioon enemmän tässä viimeisellä ohjelmakaudella ja me olemme tuoneet näitä uusia välineitä ITI, CLLD ja artikla 7 kestävälle urbanille kehitykselle. Ja mm, on hyvä katsoa kokemuksia, kokemuksista, mikä toimii, mikä ei toimi ruohonjuuritasolla, vaikka minun on sanottava, että kaikki jäsenvaltiot yhteistyötalueet ja paikalliset toimijat ovat vasta alustamassa näitä uusia välineitä. Tämä on siis uusi asia. Ja tässä valmistellaan näitä alueellisia ja paikallisia strategioita. Minun olisi myös korostaa, että asetukset ovat erittäin joustavia sen suhteen, kuinka näitä välineitä pannaan täytäntöön. Tämä myös antaa mahdollisuuden sille, että pannaan täytäntöön instrumentteja, helposti tai sitten monimutkaisemmin. Minä olen mm, samaa mieltä monien lausuntojen kanssa sen suhteen, että hallinnollista taakkaa on vähennettävä, byrokratiaa on vähennettävä ja me aina mielellämme kuulemme konkreettisia ehdotuksia tähän. Valmiuksien rakentaminen on sellainen asia, jonka eteen on ponnisteltava yhdessä, niin paikallisella jäsenvaltio- kuin EU-tasolla komission toimesta. Meillä on urbaanin kehityksen verkosto ja tämän tavoitteena on tukea niitä viranomaisia, jotka täytää tämän artiklan 7 strategioita. On useita haasteita, joihin meidän on kyettävä vastaamaan. Nämä monirahastoiset äh, hankkeet, kuinka tämä rahan ruohonjuuritasolla – jäsenvaltioiden on kokeiltava näitä mahdollisuuksia. Ensi vuonna meillä tulee olla, me tulemme tekemään kaksi tutkimusta liittyen artikla 7 ja it strategioihin Me katsomme strategioiden sisältöä ja me pyrimme vetämään yhteen näiden aikaisten kokemusten antia. Ja lisäksi me tulemme katsomaan CLLDn onnistumista niin ne neljän pääosaton kanssa, jotka panevat tätä välineitä täytäntöön, joten toivottavasti ensi vuoden lopulla minulla on enemmän konkreettisempia tuloksia, joita esitellä teille. No. Kiitoksia paljon. Nyt siirrymme seuraavan asian esityslistalla. Meidän on määrä nyt keskustella Rovan Silvi Scheiden kanssa. Hän on alue kehityksestä ja julkishallinnosta vastaava ministeri Romaniasta. Kuten te tiedätte, Valkuntamme käytäntöönä on ollut kutsua paikalle eri jäsenvaltioiden ministereitä kertomaan heidän kokemuksistaan kohesiopolitiikan puolelta. Valikuntamme on ollut aktiivinen yhteislainsäätäjä ja yhdessä neuvoston kanssa se on ollut muokkaamassa uuden sukupolven kohesiopolitiikkaa. Huomiomme kiinnittynyt siihen, kuinka tätä politiikkaa on pistetty täytäntöön. Siksi on erittäin iloinen siitä, että että Rova Scheide suostui pyyntöömme tulla paikalle kertomaan Romanian viimeaikaisista kokemuksista kohesiopolitiikan toteuttamisessa ja niistä haasteista, haasteista, joita operatiivisten ohjelmien toteuttamisessa on ollut, ja myöskin mitä tulee hänen ministeriö, ministeriöidensä väliseen koordinointiin. Pyydän, että ministeri nyt pitää korkeintaan 15 minuutin alustuspuheenvuoron, ja tämän jälkeen sitten koordinaattorit saavat puhua ensin. Pyydän, että puhuvat korkeintaan minuutin verran kukin niin, että pysymme aikataulussa. Haluaisin myöskin mainita, että sosiaalisten ryhmä on se, joka alun perin ehdotti ministerin paikalle kutsumista. Ja kiitoksia tästä ehdotuksesta. Tulemme jatkamaan samaa rataa jatkossakin ministeriöiden kanssa. Rouva ministeri, olkaa hyvä. stimată doamnă președinte. Hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, naiset ja herrat. Minulla on erittäin suuri kunnia olla täällä tänään valiokunnassanne tässä kokouksessanne. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää hallituksemme puolesta ja minun ministeriöni puolesta kaikesta siitä tuesta, jota te olette antaneet meille alueellisissa operatiivisissa ohjelmissa ja rahastoissa. Haluaisin lyhyesti vielä todeta, että N plus 3 on ollut erittäin hyödyllinen meille. Alueellisessa kehityksessä meille tärkeintä on, että Romaaniassa tulisi kilpailukykyinen, yhtenäinen alue osana Euroopan unionia. Me haluamme olla kilpailukykyisiä käyttämällä eri mahdollisuuksia myös kaupunkialueilla, mutta myös muilla alueilla haluamme olla yhtenäinen niin, että kaikilla asukkailla on saatavilla yhtäläisesti perusrakenteita julkisia palveluita. Siksi on erityisen tärkeää meille meidän omassa työssämme keskittyä kansalaisiin ja heidän yhteisöisiin, tarpeisiinsa ja hankkeisiin, jotta voidaan tarjota vaurautta ja mahdollisimman korkeaa elintasoa. Siksi meidän ministeriömme tärkeimpänä huolena on ollut varmistaa se, että voidaan realistisella tavalla sopeuttaa ne hankkeet, joita ohjelmista rahoitetaan. Myös ne, joita Euroopan unioni rahoittaa. Näin voidaan varmistaa, että tarpeet tyydytetään. Kehityksen aste Romaniassa on ollut sellainen, että me olemme joudut käyttämään poliittista palettia ilman, että voidaan keskittyä vain johonkin yhteen aiheeseen. Suurimpana haasteena on ollutkin tavoitetta toteutettaessa taata se, että voidaan saada aika täydentävyyttä, kun yhtäältä Euroopan unioni tarjoamaa tukeaan ja sitten toisaalta meidän omasta talousarviostamme on käytössä varoja myös perusrakenteita varten paikallisyhteisöissä. Mitä sitten tulee Euroopan unionin tarjoamaan rahoitukseen, niin Romania on ottanut hyvin erittäin vakavasti 2014-2020 ohjelmointikauden. Siksi kansallisella tasolla olemme jo toteuttaneet tiettyjä toimia, jotta saadaan aika tehokasta täytäntöönpanoa rakenrahastoissa. Tässä minä haluaisin viitata 2007-2013 toimenpideohjelmaan. Siellähän oli varoja 3,9 miljardia. Ja nyt voin kertoa teille, että käyttöaste on ollut 63 prosenttia. Me olemme, komissio on myös maksanut meille varoja ja me olemme pystyneet alueellisia paikallisia perusrakennehankkeita yli 2500 kilometriä teitä, yli 500 koulutuskeskusta me olemme tukeneet, yli 2000 pk-yritystä on tuettu ja noin 29 000 uutta työpaikkaakin on saatu. Tämän lisäksi meillä on 2014-2020 ohjelmointikausi käynnissä 6,7 miljardia sitä varten. Sen myötä voimme rahoittaa yhdeksän tavoitetta yhdestä toista EAKR. Tässä me keskitymme ennen kaikkea teihin, yhteyksiin, TEN e, teihin, asun, asumisen tehokkuuteen, sosiaalisiin rakenteisiin, terveydenhuoltoon ja kouluihin. Uutta tässä esimerkiksi on uudella kaudella se, että me saamme myös maarekisterin kuntoon ja yli viisi miljoonaa hehtaaria tulee lisää maarekisterin piiriin. Se, mitä me nyt olemme pääasiassa oppineet kaikesta tästä, varsinkin 2017-2013 kaudesta, ja mihin me myös keskitymme nyt tällä kaudella. on se, että meidän täytyy hallinnollisia menettelyjä yksinkertaistaa. Siksi me olemme osallistuneet moniin eri tapaamisiin – komission edustajien kanssa. Me olemme oppineet hyvin paljon myös omista virheistämme. Toisin sanoen, me toivomme, että saisimme sopimukset kuntoon paljon nopeammin jatkossa verrattuna siihen, mitä 2017-2013 kaudella saatiin aikaan. Näin tuen saajat voivat todellakin toteuttaa omia hankkeitaan kunnolla. Näin ohjelmatikauden loppuun mennessä saadaan myös kaikki hankkeet loppuun saatetuksi. Siksi meidän täytyy myös paneutua maksujärjestelmiin. Tämä sinällään pysyy samanlaisena kuin edellisellä ohjelmointikaudella, mutta mitä me edelliseltä kaudelta sitten opimmekin, niin kaikki tämä on huomioitu myös niissä muutoksissa, joita tehdään 2014-2020 kautta varten. Paitsi, että meillä on alueellisia toimenpideohjelmia, ja tämän haluaisin nimenomaan mainita myös tämän valiokunnan työn kannalta, niin meidän aluekehitys- ja hallintoministeriömme on hyväksynyt 20 eri ohjelmaa niiden arvo on 1,2 miljardia euroa. Mielestäni tämä on eräänlainen menestystarina, kun ajatellaan alueellista yhteistyötä. Varsinkin Romanian ja Bulgarian ohjelma on ollut hyvä, koska sen käyttöaste on ollut tähän asti 73 prosenttia. Minä mainitsin tässä aikaisemmin jo täydentävyyden ja Näiden ohjelmien rinnalla meillä on myös eräs toinen väline ministeriössä, nimittäin kansallinen aluekehitysohjelma. Romainen hallitus on tätä kehittänyt ja se on talousarviostamme rahoitettu. Se tukee paikallisia alueellisia perusrakenteita kautta linjan auttaen alue- ja paikallisviranomaisia koko maan tasolla. Sen lisäksi, mitä EU-sta saadaan rahoitusta, niin nämä paikallisen tason ohjelmat liittyvät vedenkäsittelyyn, paikallisteiden rahoittamiseen, kouluihin. Mielestäni tämäkin on ollut meille erittäin tärkeä kokemus, menestystarina, koska me olemme pystyneet yhdistämään kaksi eri järjestelmää, jolla voidaan tukea sopuisaa kehitystä kautta Romanian. Kaiken tämän yhteistyön ansiosta teidän kanssamme haluaisimme kunnollista kumppanuutta myös regiopääosaston kanssa, komission ja muidenkin toimielinten kanssa, siis kunnollista kumppanuutta sen takaamiseksi, että Romania – onnistuisi käyttämään Euroopan unionin varoja tehokkaasti, niin että meidän kehitys, aluekehityspolitiikkamme olisi samoilla linjoilla kuin on EUn tavoitteetkin aluekehityksessä. Minä uskon, että siksi olisi hyvä vähän miettiä myös aikataulua tapaamisia varten. Nyt olen täällä tänään mikä on minulle kunnia tietysti, mutta olisi hyvä, että meillä olisi tapaamisia kaikkien aluekehitysministeriöiden kanssa. Voisimme sopia tapaamisista eri tasoilla myös komission kanssa. Minä uskon vakaasti, että kyllä Romanialla on paljon potentiaalia menestystarinaksi ja esimerkiksikin Euroopan varojen käytössä aluekehityksessä ja elintasoa kohennettaessa. Minä voin itse luvata, että minä ja minun joukkueeni aluekehitys- ja hallintoministeriössä, että teemme kaikkemme, jotta tähän tavoitteeseen päästään. Haluaisin vielä lämpimästi kiittää teitä ja todeta, että tämä on minulle erittäin suuri kunnia päästä tänne. Thank you. Thank you. Kiitoksia paljon, arvo ministeri. Kiitoksia. Oli hienoa kuulla, että teidän ministeriönne agenda ja kohesiorahaston täytäntöönpano on hyvin pitkälti samansuuntaista kuin meidän näkemyksemme täällä. Eli hyvä kuulla myöskin, mitä ongelmia käytännössä näissä asioissa on. Nyt sana on vapaa. Kuten sanoin, ensin puhuvat koordinaattorit Rova Greve. Ganz herzlichen Dank. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja, rouva ministeri. Olen erittäin iloinen siitä, että Olen erittäin iloinen siitä, että olette täällä tänään. Meillä oli tilaisuus tavata jo Bukarestissa aiemmin. Teillä ei ole helppoa tehtävää ministerinä. Tietystikin teillä on hyvin paljon vanhaa perintöä hoidettavananne. Toivon mukaan tällä välin te olette onnistuneet parantamaan rakennerahastojen täytäntöönpanoastetta tai tuen vastaanottokykyä, joka ei vieläkään ole 100 prosenttista, mutta uskoakseni parannus on tapahtunut, tai noin 70 prosenttia vain. Toivon teille onnea menestystä tässäkin työssä. Puheenjohtaja jo totesi, että meillä on hyvin samansuuntainen titteli meidän valiokunnallamme kuin mikä teidänkin ministeriön toimenkuva on. Tänään iltapäivällä meillä on kuuleminen, jossa tarkastellaan yksinkertaistamista kohesiopolitiikassa. Minua kiinnostaa hyvin paljon teidän näkemyksenne. Voitteko te kertoa, miten te olette Romaniassa järjestäneet asiat niin, että hallinnosta taakkaa ja maksujärjestelmiä voidaan yksinkertaistaa? Voisitteko kertoa hieman yksityiskohtaisempaa tietoa tästä? Tämä olisi kovin mielenkiintoista valikuntamme työn kannalta. Tiedätte varmaan, että komissio on perustanut korkean tason työryhmän, joka tarkastelee yksityis- yksinkertaistamisasioita. Toinen asia. Olen erittäin iloinen siitä, että te puhuitte siitä, että aluepolitiikassa vastaus ministeri tapaavat määrä ajoin. Parlamentti on vaatinut tätä jo vuosia, että perustettaisiin alue- ja kohesiopolitiikan ministerineuvosto. Toistaiseksi tässä ei ole onnistuttu. Kenties seuraavalla puheenjohtajakaudella voidaan vielä pyrkiä viemään tätä asiaa eteenpäin, koska tälläkään puheenjohtajakaudella tämä ei onnistunut. Toivottavasti jatkostaisia tapaamisia voidaan järjestää. Näillä ministeri on hyvin suuri vastuu kannettavana kuitenkin. Vielä viimeinen huomio. Euroopan parlamentissa olemme seuranneet niin sanotun Junckerin suunnitelman muotoutumista. Minua kiinnostaisi, voitteko te kertoa jotakin siitä, kuinka siellä varattuja määrärahoja on voitu käyttää hyväksi täydentävällä tavalla rakennerahastovarojen uhilla ja mitä vaikutusta näillä varoilla on ollut teidän maassanne? Now. Jakovčić, seuraavana, olkaa hyvä. Hvala lijepo, gospođo. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos, Ruva Mihailova. Minä haluaisin minäkin kiittää rouva ministeriä, että hän hyväksyy kutsumme. Ja tänne Brysselin asti on tullut keskustelua meidän kanssamme. Meillä on erittäin tärkeää myös kuulla teidän omia ajatuksianne kuulla niistä ongelmista, joita eri on. Siksi teidän alustuksen oli erittäin tärkeä. Minä kuuntelin sitä erittäin tarkkaan. Minä haluaisin esittää teille myös kysymyksen. Se voisi koittaisikin aika, aika monta muutakin maata, varsinkin niitä, jotka tulevat niin kutsutuista uusista maista. Mitä mieltä te olette varojen käyttöaste ongelmassa, koska moni on törmännyt siihen ongelmaan edelleen. Minä tulen Istrian alueelta, Kroatiasta. Minä uskon, että yksi ongelma on, että ei ole oikein alueellisella tasolla valmiuksia hyödyntää varoja. Epäilemättä tämä liittyy myös maan keskitetty luonteeseen tai hajautettu luonteeseen, eli minkälaiset toimivalta alueilla on maassa. Tämäkin saattaa johtaa siihen, siihen että käyttöaste ei ole kovin korkea. Bulgaria, Romania edelleen varmasti joutuvat investoimaan perusrakenteisiin, esimerkiksi ympäristösuojeluun kaupungeilla ja alueilla on kyllä tietoa siitä, miten käyttää tätä rahaa. Minulla itsellänikin on kokemusta tästä noin viisi, seitsemän vuotta on tätä kokemusta. Olen nähnyt, mitkä nämä keskeisimmät ongelmat ovat. Alueilla on varmasti Romaniassa riittävästi näitä varoja pystyvätkö kuitenkin hyödyntämään tätä Euroopan kehosipolitiikkaa? Rova Damato seuraavana. Grazie, grazie. Kiitos. Kiitoksia, että ministeri tänne on tullut. Yksinkertainen, käytöläinen kysymys. Ilmeisesti vaikeuksia on ollut. Ja ehkä voitaisiin kuulla muutama esimerkkikin, mitkä nämä ongelmat ovat olleet, joita teillä on ollut varojen käytössä – kun tietenkin maan on vasta hiljata liittynyt Euroopan unioniin. Thank you, thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon, herra Bruan. Merci, madame la ministre. Kiitos, arvon ministeri. Toitte äsken esille ongelmat. Mm sen suhteen, että yksinkertaistamista ei ole ollut riittävästi. Voitteko tuoda esimerkkejä? Te sanoitte, että olisi tärkeää oppia virheistään, jotta voi 2014-2020 ohjelmakaaren toimia tehokkaammin. Thank you. And now we continue with Madame Tomasic. Rova Tomasic. Seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon Kiitoksia, rouva ministeri. Tiedän omasta kokemuksestani, että ei ole helppoa vaihtaa järjestelmästä toiseen. Tämä kaikki on kovin raskas soutuista. Mielelläni kuulisin, missä kenkä kaikkein eniten puristaa, kun on kyse yhteistyöstä valtion, alueiden ja kuntien välillä. Ja oletteko löytäneet ratkaisuja? ja miltä tilanne näyttää ja mitä te ehdotatte meille, muille kommunismin jälkeisille maille. Kiitoksia puheenjohtaja. Parisen vuotta sitten lähetimme valtuuskunnan Romaniaan. Vierailemme muun muassa Timisoarassa ja Romanian Bulgarian rajalla Tonovan varrella. Ja siellä kuulimme ihmisten valituksia, jotka liittyvät alue, alueellistamiseen ja hajottamiseen ja siihen, kuinka vastuut oli jaettu alueelle Romaniassa aiempaa enemmän. Silloin kun on kyse rakenne rahastohankkeista ja niin niiden toteuttamisesta ja että edistystä ei ollut saatu aikaan. Kysymyksen seuraava. Rakennepolitiikka on myöskin aluepolitiikkaa tiukkaa silloin, kun, kun kyse suurista kaupungista. Usein äh, vastuuta jäätään alueille. Alueet voivat pistää hankkeita täytäntöön. Tuolloin Romanen hallitus aikoi laatia lain, joka liittyy hallinnon hajauttamiseen. Miten pitkälti tässä on saatu edistystä aikaan? Tullaanko tulevalla ohjelmakaudella enemmän toimintaohjelmien osalta antamaan valtaa alueelle kuin aiemmin. Kiitos Terva Reimutke. Kiitos paljon puheenjohtaja ja myös omalta osaltamme me olemme tyytyväisiä, että tämä ajatus on ollut mahdollinen ja olemme sitä mieltä, että tämä on erityisen tärkeää, että keskustelemme niiden kanssa, jotka panevat täytäntöön nämä hanket ruohonjuuritasolla. Kiitos tänne saapumisesta, arvon ministeri. Olen yhtä minä jatkanut kollegojen kysymyksiä liittyen implementointiin. Mm, minkä tyyppistä apua tarvitsisitte Euroopan unionilta, parlamentilta, komissiolta, jotta voitaisiin panna tehokkaammin täytäntöön näitä ohjelmia. Ja minä olen vihreä, joten minä haluaisin kysyä ilmastotavoitteiden saavuttamisesta. Te tiedätte, että investointeja on korvamerkitty ympäristöystävällisille investoinneille te voitte teidän rakentamisesta. Onko harkittu myös sitä, kuinka liikenne voi olla kestävämpää, esimerkiksi se, että investoi rautateihin. Te voitte myös energiatehokkuudesta. Onko tämä asia, jota te käsittelette ja harkitsette myös liikennesektorille? Viimeinen kysymys. Tänään äänestämme syrjäytyneistä yhteisöistä ja niiden mukanottamista kohaisio politiikan osaksi romani-yhteisö on syrjäytynyt Romaniassa, kuinka te pyritte ottamaan heidät mukaan ja ottamaan heidät mukaan osaksi kohesiopolitiikkaa? Question is from Mr. Polchak. Edustaja Polchak seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Minä oikeastaan haluaisin esittää saman kysymyksen kuin herra Zeller esitti miten paikallisyhteisöt ovat mukana, myös alueelliset yhteisöt päätöksenteossa. Silloin kun käytetään Euroopan unionin varoja, sitäkin toisen kysymyksen. Tekin tasavallassa meillä on myös joitakin ongelmia käyttöasteessa ollut. 2013 asti 26,5 miljardia ja siitä voimme käyttää vain noin 2,5 miljardia, eli noin kymmenisen prosenttia annetuista varoista. Tiedättekö te jo nyt, missä määrin te pystytte käyttämään teille osoitettuja varoja? Onko teillä mitään käsitystä lopullisista luvuista? Thank you. And the next question from Mr. Arimont. Arimont. Kiitoksia puheenjohtaja arvon rouva ministeri. Mikäli tuntee menneisyyttä, voi paremmin olla muokkaamassa tulevaisuutta. Konkreettisesti, kun on kyse taloudellisista eduista vuonna 2014, petosten saralla Romaniassa oli 25 tapausta kohdassa politiikassa ja 33 epäsäännönmukaisuutta verrattuna muihin maihin tämä oli suuri luku, Tämä oli suuri luku. Onko tämän, onko tämän hallituksen minkälaista suunnitelmaa vuoden 2015, jotta petostilastot saataisiin parempaan kuntoon? Petokset ja epäsäännönmukaisuudet olisivat vähäisempiä. Edustaja Puda esittää todennäköisesti viimeisen kysymyksen. Kiitos puheenjohtaja, kiitos rouva ministeri siitä, että olette me tänään. Ihan pikainen kysymys teille. Tämä koskee hallinnollista hajauttamista Romaniassa. Alueellistaminen saattaisi viedä siihen, että rahoitusta pystytään vastaanottamaan paremmin Tällä hetkellä on 33 eri maakuntaa, eikä tämä ole ongelma sen suhteen, kuinka paljon rahaa saadaan imetettyä mukaan. Eikö tämä voisi olla asia, jota käsitellään Romaniassa, jotta saadaan paremmin vastaanotettua ja vietyä läpi rahoitettuja hankkeita? Kiitos. Kysymykset on nyt kuultu. Arvon ministeri, nyt te voitte vastata. Kysymykset olivat kovin mielenkiintoisia ja kuten havaitsette, me olemme tässä kaikki samassa veneessä. Meillä on sama agenda. Pentru întrebările dumneavoastră, într-adevăr... Kiitos paljon kysymyksistä. Kaikki kysymykset olivat eh, sangen mielenkiintoisia. Minä parhaani mukaan annan teille vastaukseni ja toivottavasti nämä vastaavat eh, ryppäisiin kysymyksiä siten, että voimme käyttää ajan parhaalla mahdollisella tavalla. Aloitan yksinkertaistamisesta. Minä haluaisin tuoda esille ne päätoimenpiteet, jotka olemme alustaneet verrattuna toimintakauteen 2007-2013. Ensinnäkin, mitä tulee sopimusten tekemiseen hankkeiden osalta, niin me emme tee enää tätä teknisessä vaiheessa, vaan tämä tehdään – tämän toteutettavuusarvioinnin perusteelta. Romanian lainsäädännön mukaan infrastruktuurihankkeella on eri vaiheita, jotka on vietävä läpi ennen käytännön ohjelmia. On tämä esiarvio toteutettavuudesta, sitten on toteutettavuusarvio, jossa puhutaan investoinnin arvosta, sen jälkeen tehdään tekninen arvio, tässä on tekniset yksityiset kohdat, joihin keskitytään. Eli kaikki nämä eri tekijät 2007-2013 toimintakaudella tarkoittivat, että itse sopimukset, jotka annetaan hankkeita varten, niin näiden laatiminen kesti yli vuoden. Ja Tämä tarkoitti, että rahoitusongelmia kohdattiin näiden alueellisen kehityksen ohjelmien kanssa. Ja toimintaa aikaa hankkeen lopuviemiselle oli yli kaksi vuotta. Tämä tarkoitti sitä, että mikäli toteutettavuusarvion kohdalla tehdään nämä sopimukset, niin tämä toiminta, toiminnan kesto on noin kolme kuukautta. Tämä on paljon parempi kuin kaksi vuotta. Lisäksi me haluamme toisen vaiheen, toisen vaiheen käytettyä aikaa vähentää, ja me pyrimme loman oppaan hakijoille tätä tarkoitusperän varten. Se, mitä me aiomme tehdä, on se, että me annamme enemmän tietoa hakijoille, mitä tulee kysymyksiin koskien näitä itse hankkeita. Ja tässä toteuttavuusanalyysiin liittyen näitä eri tekijöitä pystytään käsittelemään paljon nopeammin kuukauden aikana jopa. Ja seuraava askel, jonka olemme ottaneet, on se, että me käytämme standardimallin rahoitus. Ohjelmia oli kyseessä tien rakentamis- tai infrastruktuurihanke kouluvarten, sillä ei ole väliä. Me käytämme aina samaa sopimusmallia. Neljäs toimenpide. Romanian hallitus on hyväksynyt lainsäädännön liittyen julkisiin hankintoihin. Ja tämä on sellainen asia, joka liittyy kysymykseen, joka koski niitä suurimpia ongelmia, joita meillä on ollut 2007-2013 ohjelmakaudella. Me olemme muuttaneet lainsäädäntöämme koskien julkisia hankintoja ja uusi EU-direktiivi on viety läpi kansalliseen lainsäädäntöön siten, että meillä on uudet säännöt julkisen hankintoihin, ne ovat avoimemmat ja joustavammat. Eräs toinen toimenpide, jota me olemme nyt aloittamassa, nyt vastaan usean kysymyksen kerralla, niin liittyy näihin maksupyyntö toimenpiteisiin. Kun 2013 vuonna aloitin ministeriössä, niin olin silloin valtiosihteeri, niin silloin aloitin yhteistyön ohjelma niin vastaanottokykyvarojen suhteen oli kovin alhainen ja tuolloin ministeriössä me halusimme parantaa tätä käyttöastetta voisimme parantaa tämän korkeammalle tasolle. Kuinka me olemme onnistuneet tässä käytösten parantamisessa? Suurin ongelma, joka alhaisen käyttöasteeseen on liittynyt, on liittynyt mekanismiin, joka on ollut käytössä sen suhteen, että lasketaan nämä maksupynnöt, nämä olivat viranomaisen toimesta tehtyjä maksupyyntöjä, pormestarin, kabinetit, koulut, sairaalat, julkisia elimiä siis. Ja te varmasti tunnette tämän mekanismin, tämä on Euroopan komission luoma mekanismi, mutta jotta voi saada eurooppalaisia varoja omiin hankkeisiinsa, niin ensin on kysyttävä tuen saajalta, edunsaajalta, saajalta sitä, että nämä maksut maksetaan ja on todistettava, että maksu on jo suoritettu. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että rahoituksen saaja maksaa rakennushankkeen laskun ja sen jälkeen mennään hallinto viranomaiselle, joka tämä taaseen on yhteydessä regiopääosastoon jotta käyttämäni rahat saadaan sitten palautettua. Tämä maksun takaisinmaksujärjestelmä tarkoittaa sitä, että maksu odotetaan 6-8 kuukautta. Ja tämä taas sen tarkoitti sitä, että julkiset elimet, niin näillä ei ollut käteistä, näillä ei ollut rahoitusta maksaa laskuja. Ja tämä oli eräs suurimmista ongelmista, jonka me kohtasimme ja jonka kanssa meidän oli elettävä. Nyt me olemme luoneet mekanismin. Se, että se on sellainen, että me voimme maksaa nämä laskut, käytetään yksityisiä ra- yksityistä rahoitusta Romanian hallituksen kautta. Me olemme ikään kuin luoneet tietynlaisen puskurin julkisille elimille. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän laskun maksukyky säilyy. He käyttävät varoja tästä puskurista eivätkä omasta kassavirrastaan. Ja tämän jälkeen komission ollaan yhteydessä ja sen jälkeen komissio maksaa käytetyt varat. Mutta hallinnollinen ta- tai tämä taakka ei enää ollut tällä tuensaajalla, vaan sen sijaan Romanian hallitus otti tämän taakan kantaakseen. Ja sen jälkeen, kun komissio maksoi varat takaisin, niin sitten varat äh, palautetaan valtion budjettiin. Tämä oli eräs niistä opeista, jonka me saimme ja me nyt panemme täytäntöön tätä mekanismia kautta linjan koskien meidän operatiivisia hankkeita, toimintahankkeita tällä toimintakaudella. Tämä säilyy myös 2014-2020 toimintakaudella. Täällä on esitetty useita kysymyksiä, jotka liittyvät alueellistamiseen ja hallinnolliseen hajattamiseen ja halusitte kysyä tai tietää, miten tilanne on edennyt Romaniassa. Meillä on ministeri, joka vastaa tästä ja me olemme ottaneet askelia, jotta tämä asia etenee. Tämä alueellistaminen, hajottaminen on tärkeää. Romaniassa tämä on tehokas, tarvittava hanke, joka on hyödyksi kaikille yhteisöille. Ja mikäli me onnistumme viemään läpi tämän alueellistamisprosessin ja luomaan tarvittavat oikeudelliset puitteet sille, että uudet hallinnolliset divisioonat ovat toimintakykyisiä, niin meidän tulee muuttaa perustuslaki Romaniassa – joten tämä on vielä tässä vaiheessa parlamentissa jumissa ja odotamme nyt seuraavia askelia otettavaksi. Tämä on monimutkainen toimenpide. Parlamentin tulee muokata, tehdä muokkausehdotus ja sen jälkeen järjestetään kansanäänestys, jolloin kysytään äh, kansan mielipidettä, mutta no, sen verran olemme edistyneet, että nämä äh, toiminta Alueelliset toimintaohjelmat eh, toimivat keskitetysti, mutta meillä on kahdeksan tilastollista aluetta Romaniassa, ja niillä on alueellisen kehityksen neuvostoja, ja kaikki sidosryhmät ovat mukana näiden toiminnassa, pormestarit, maakuntaneuvokset, pk-yritykset, kauppakamarit ja niin edelleen. Ja nämä alueellisen kehityksen rahastot ovat ne neuvostot, jotka luovat strategian alueelliselle kehitykselle paikallisella tasolla, ja nämä luovat prioriteetteja kansallisella tasolla ja luovat investointiohjelmia. Ja tässä tämä kumppanuusohjelma on tuonut nämä strategiat mukana, eli on tämän keskitetty hallinnollinen maksujen läpivivä taho, niin silti nämä päätökset, jotka tehdään, niin ne on luovutettu alueelliselle tasolla, alueelliselle toimijoille. juncker liittyen. Ja kiitos paljon tästä aloitteesta. Oma ministeriöni ja muut toimivaltaiset ministeriöt ovat olleet aktiivisesti mukana etsimässä näitä parhaita hankkeita, jotka johtavat parempaan kehitykseen maassamme. Ja nyt voin palata vastaamaan toisen kysymykseen, joka koski tätä aihetta. Kyllä, me tarvitsemme enemmän resursseja kuin mitä meillä on käytössämme liittyen alueellisiin toimenpideohjelmiin. Ja Juncker-ohjelma on mahdollisuus meille saavuttaa nämä meidän kehitys tarpeet Ja nyt voimme ottaa seuraavat askeleet eh, investointeja silmällä pitäen käyttää nimenomaan junker rahastoa Joten rahoitusta on mahdollista saada junker suunnitelmasta ja muista lähteistä. Tämä tarkoittaa sitä, että aiemmin näille hankkeille merkityt rahat eh, voidaan ottaa käyttöön siihen, että parannetaan resursseja – alueellisten ja paikallisten viranomaisten kohdalla ja voidaan viedä läpi paikallisyhteisöjen etuajavia hankkeita. Infrastruktuuria on parannettava. Ja lisäksi voimme keskittyä suuren kehityshankkeisiin Juncker-ohjelman myötä. Minä olisin aivan niin mikäli eri kehitysministerien kesken voitaisiin järjestää näitä kokouksia vaikkapa ihan edes epävirallisella tasolla. Minä niin tapasin mielelläni myös pormestar, äh, parlamentin jäseniä ja DG-region edustajia, sillä olen vakaasti sitä mieltä, että no, minä esimerkiksi, minulla on 25 vuoden hallinnollinen kokemus, olen ollut 15 vuotta Minulla on 15 vuoden kokemus eurooppalaisen rahoituksen suhteen, ja minä olen sitä mieltä, että kukaan meistä ministereinä tai kollegoina niin hyöty siitä, että työskentelemme omassa tyhjiössä on tavattava kokoonnuttava, keskusteltava. Kaikki voi kantaa korteensa kekoon omien hyvien käytäntöjen kautta. Me voimme puhua tästä mm, hankkeiden keskinäisestä tukemisesta, yksinkertaisemisesta. Me olemme onnistuneet tässä eh, tällä omalla maksupuskurillamme Romaniassa, jotta me voisimme työskennellä yhdessä ja parantaa käyttöastetta. Tern avulla, DG Region kollegojen avulla. Minä olen sitä mieltä, että me voimme työskennellä yhdessä ja parantaa kaikkia näitä toimenpiteitä oppaat, ohjeet, joita on olemassa ja kaikki toimenpiteet, joita on otettu käyttöön. Olen sitä mieltä, että komissio ja te parlamentin jäseninä voitte olla vakuuttuneita siitä, että Romania ja muut maat käyttävät läpi rahoitusta avoimella tavalla. Nyt minä haluan palata tähän kysymykseen, joka liittyy siihen, onko meillä suunnitelmaa sen suhteen, kuinka me voimme nämä kiertoongelmat ja muut ongelmat, miten me voimme miten voimme puhuta näihin petoksiin, onko ne suurta suuntama tähän liittyen. Meillä on ohjelma, joka koskee petoksia eurooppalaisen rahoituksen suhteen, kaikkia rikomuksia kohtaan ennen kaikkea rikoksia rangaistaan, on katsottava, että ollaan avoimia kaikkien rahoitettujen hankkeiden kohdalla. Tämä ei ole ollut helppoa. Meillä oli julkisten hankintojen järjestelmä aiemmin, mutta me ymmärsimme, että tämä ei täytänyt kaikkia niitä standardeja, joita on olemassa Euroopan tasolla – joten olemme tehneet päätöksen, joka on muuttanut tämän ja saajille tämä muutos oli vaikea hyväksyä, sillä monet tahot halusivat Euroopan eurooppalaista rahoitusta ja yön Yhden aikana heidän mahdollisuudet saada rahoitusta muuttui merkittävästi. Monet menettivät 80 prosenttia rahoituksesta, joita he olivat kaavailleet saavansa. Joten jos sallitte, niin minä haluaisin tuoda esille, että tämä meidän käyttöön, käyttöön ottama toimenpide oli sellainen, että me halusimme tukea näiden hankkeiden täytäntöönpano. Ja mitä tulee EU-rahoitteisiin hankkeisiin, Keskustasolla on ministeriöt, mutta sitten on nämä alueelliset viranomaiset, paikallisviranomaiset, ja kenties nämä eivät voineet hakea rahoitusta EUlta, sillä heillä ei ollut tähän riittäviä resursseja, mutta meillä on julkisten hankintojen, julkisten hankinnoista vastaava taas, taho keskustasolla, ja nämä, tämä taho oli vastuussa siitä, että analysoidaan ne olosuhteet, jotka viranomaiset ovat luoneet julkisia hankintoja varten. Ja nämä hyväksyivät kunkin hakemuksen. Ja kun petoksia nousi esille, niin silloin hallinnointiviranomainen teki 20 5 prosentin sopeutuksen. Tämä tarkoitti sitä, että tuki oli haettava kokonaisuudessaan uudestaan, ja tämä, tässä pyrittiin tukemaan näitä tuensaajia sillä, että tarjottiin resursseja mikäli kaikki tarkastavat tahot olivat antaneet äh, tälle luvan ja mikäli kaikki korjavat toimenpiteet oli alustettu ja tämä oli tarpeen, mikäli hanke ei ollut linjassa EU-lainsäädännön kanssa. Me pyrimme tässä auttamaan paikallisia viranomaisia. Mitä tulee marginalisoituneisiin yhteisöihin? Me laadimme tutkimuksen Maailmanpankin asiantuntijoiden avulla ja pystyimme tämän avulla kartoittamaan kaikki marginalisoituneet yhteisöt. Kutsumme tätä köyhyyskartaksi. Sen avulla me pyrimme määrittelemään tarkemmin, millä kaduilla esimerkiksi ja millä alueilla köyhät ihmiset asuvat esimerkiksi, jotta heidät löydetään paikallisesti paikallisten toimintaohjelmien avulla olemme nyt onnistuneet ottamaan yhden elementin käyttöön CLD-hankkeet, eli paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet. Siellä on rakennettu asuntoja esimerkiksi ja varmistettu koulutusta näille markanisoituneille yhteisöille. Mukaan luettuna romaanit. alueisten ohjelmien ja hallituksen ohjelmien ohella ei haluttu käsitellä romania erikseen erossa muista marginalisoituneista yhteisöistä, vaan halusimme heidät saman kuvan mukaan. Näissä yhteisöissä on joitakin romaneja, mutta muitakin ihmisiä näiden köyhien joukossa. Emme halua erottaa heitä muista. Nämä toimet, jotka nyt on otettu käyttöön, hallitusohjelman myötä kosketat kaikkia marginalisoituneita yhteisöjä. Olen pahallani, minun täytyy nyt katsoa muistiinpanojani hieman. Täällä oli vielä eräs kysymys, joka liittyi yhteyteen paikallisviranomaisten ja paikallisviranomaisten välillä ja kuinka voidaan parantaa tuen käyttöastetta. Voin vain yrittää vastata tähän kysymykseen. Keskushallinto on se, joka toimii kehityspolitiikasta vastaan ministeriön alaisuudessa, mutta se ei kuitenkaan päätä tarpeista ja strategiasta, joita paikallistasolla on paikallistasolla on itsemääräämisoikeutta ja omia resursseja. Ei kukaan pakota paikallistasoa päättämään, mitä pitäisi tehdä eurooppalaisella rahalla. Ja kaikki toimit, jotka on, otetaan käyttöön alueellisten kehittämisohjelmien kautta, ovat sellaisia, että niissä pyritään kunnioittamaan temaattisia tavoitteita, jotka Euroopan tasolla on määritelty, ja nämä yhdistetään tarpeisiin, todellisiin tarpeisiin, joita on Romaniassa paikallistasolla toivon todella, että pystyn vastaamaan kysymyksiinne. Uh, you, you have this option. Thank you very much. Thank Kiitoksia paljon näistä vastauksista ja teidän mukana olostanne. Kuten totesin, tulemme jatkossakin säännönmukaisemmin järjestämään vielä tapaamisia jäsenvaltioiden ministerien kanssa. Toivon mukaan jatkossa voimme tavata muita ministereitä. Kiitoksia siitä, että olitte täällä tänään ja onnea ja menestystä teidän työhönne työllenne Romaniassa. Toimme todella, että meillä on tilaisuus tavata teidät vielä, kun te parin vuoden kuluttua kenties voitte kertoa meille, kuinka hienosti kohesiopolitiikka on toteutunut Romaniassa. Kiitoksia paljon kaikille valiokunnan jäsenille, jotka osallistuvat keskusteluun. Okay, dear ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, nyt jatkamme sitten sitten seuraavaan asiaan. Meillä on nyt määrä äänestää. Onko teillä kaikilla äänestyskortit mukana? Ja valmiina? Oletteko valmiina äänestämään? Me äänestämme tänään mietinnöstä, jonka on tai joka liittyy kohdistopolitiikkaan ja marginalisoituneisiin yhteisöihin. Kohdistopolitiikan lainsäädäntö antaa rahoitustukea köyhille yhteisöille kaupunki- ja maaseudulla fyysiset ja taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat sekä maaseudulla kaupungeissa kuuluvat aluekehitysrahaston tukitoimien piirin alueen lähestymistapaa 2014-2020 ohjelmakaudella tarjoaa uusia mahdollisuuksia, jotta voidaan suunnitella pistää täytäntöön integroituja alueellisia investointeja ja yhteisöjohtoisia paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita. Jokin kun kyse markkinointisopimusten yhteisöstä esittelemme, Rova Remke esitti maaliskuussa mietintöluonnoksensa tänä vuonna takarajatarkistuksia varten 22. heinäkuuta. Siihen mennessä saimme 214 tarkistusta. Lisäksi saimme lausuntoja kahdelta muulta valiokunnalta parlamentissa, työllisyysasioiden valiokunnalta ja myöskin naisten oikeuksien valiokunnalta. Esittelijä ehdottaa joukkoa kompromissitarkistuksia. Haluatteko te puheenvuoron, hyvin lyhyen puheenvuoron tässä välissä, Rova Remke, vai voimmeko suoraan näistä? Kiitos vain kollegoille yhteistyöstä. Toivottavasti mietintö on kaikkien etujen mukainen ja hyväksytään tänään. Greel. Rova Greel. Rova puheenjohtaja, olen ihan kamalan pahoillani, mutta estysistalla luki, että äänestämme 11.40 alkaen ja minun porukkani ei ole vielä koossa ja toivoisin, että viisi minuuttia voitaisiin odottaa, että ryhmämme jäsenet ehtivät paikalle, koska olisi hienoa, että meidänkin jäsenemme olisivat paikalla. You're right. I was... Olette aivan oikeassa. Minä tässä hätiköin. Olette aivan oikeassa. Mehän sanomme, että 11.40. Näin ollen voimme viisi minuuttia tässä rupatella keskenämme. Ladies and gentlemen, I... Hyvät naiset ja herrat, uskon, että kaikki ovat nyt paikalla, vai onko? Jäsenet ovat selvä. Tervetuloa. Kyse on nyt tärkeästä asiasta ja on tärkeää pitäytyä aikatauluun. Aloitamme nyt äänestyksen. Kyse on kohesiopolitiikkaa ja marginalisoituneita yhteisöjä koskevasta mietinnöstä. Esittelijä on Rova Teri Remtke. Aloitamme kompromissista yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi. Rova Rentki. Ihan pitkäisesti. Tässä näin tulee tulossa virhe. Toisessa osassa sanotaan erityisesti tilanne ja sitten 18 sivulla se on kyllä korjattu siinä mukaan lukien, eikä siis including eikä in particular. Ihan tekninen moka. Thank you very much. Kiitos paljon tästä huomautuksesta. Haluaisin juuri sanoa, että äänestämme kahdessa osassa tästä kohtaa. Kiitoksia tästä lisähuomiosta toisen osan suhteen. Tämä liittyy toisen osan, eikö totta? Kyllä. Ensimmäinen osa puolesta, kompromissi kakkonen ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi kohta kohdalta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Olette tarkistaa koneellisesti, vaan tarkistetaan toinen osa kompromissia viisi. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestäkää. Joko te äänestitte, äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No voidaan tarkistaa koneisesti. Tarkistus 98. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy se on hylätty. Tarkistus 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 100. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 112 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti, koska en nyt oikein saanut selvää. Kompromissi 11. Koneäänestys. Voitte äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Voisitteko näyttää kunnolla? Kompromissi 12. Puolesta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 Hyväksytty. Kompromissi 21. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 22. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 174. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 175. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 177 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 178 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tar- kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 185 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestystarkistuksesta 185 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 25. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 26. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 27. Puolesta puolesta. 27 vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 1. Vastustaako kukaan suullista tarkistusta? Ei ilmeisestikään. Äänestämme suullisesta tarkistuksesta yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 206 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa koneisesti. Tarkistus 206. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa koneisesti. Tarkistus 208. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty, luulisin. Tarkistus on kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus viisi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kuusi, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, luulisin, mutta tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 6, koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus kahdeksan. Koneäänestys äänestys alkaa. It is not open. It is open now. <laughs> Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjä. Hylättyy. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus yksitoista puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa sähköisesti? Tarkistus 24. Sähköinen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi EMFLO-valiokunnan ehdotuksiin aloitamme ehdotuksesta A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. C puolesta vastaan tyhjä luulen, että se on hyväksytty. D. Haluatteko tarkistaa? Se on hyväksytty. D. Ehdotus D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ehdotus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ehdotus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ehdotus 3 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ehdotus neljä puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaanpas. Ehdotus neljä työllisyysvaliokuntaa. Sähköinen äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Seuraavaksi ehdotus 6, 5 raukeaa, 6 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Ehdotus 7 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ehdotus 9 puolesta vastaan vastaan tyhjää. Tarkistetaan ehdotus 9 sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ehdotus 10 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Ja 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 ja 15 raukeavat. 16, 14, 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ehdotus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ehdotus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ehdotus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. ehdot, jätetään ehdotus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatte tarkistaa? 22 sähköinen äänestys. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Jännitys 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jännitys 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ehdotus 25 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ehdotus 25. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ehdotus 26 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Femmaaliokunnan ehdotukset A puolesta vastaan tyhjää näyttää hyväksytyltä. kestetään. ehdotus fem valiokunnalta sähköinen äänestys alkaa. Sähköinen äänestys Päättyy. Hyväksytty. Ehdotus B. Puolesta vastaan. Hylätty. C. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. D. Puolesta vastaan tyhjää hylätty E puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan ehdotus E, sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ehdotus F puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. G. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. H. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. I. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. J. Puolesta vastaan tyhjää, Juokset K puolesta vastaan tyhjää, hyvät Yksi, ehdotus yksi. K yksi raukeaa pahoittelut. Siirrytään toisen ehdotuksen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kolme, ehdotus kolme. Sähköinen äänestys, äänestys alkaa. Äänestäkää. Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. Anteeksi tästä tarpeettomasta äänestyksestä. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kuusi sähköinen äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusi. Äh, seitsemän puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kahdeksan raukea. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 17 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 18 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 19 puolesta vastaan 19 raukia, anteeksi, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 raukea, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vas, anteeksi 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Nyt äänestämme lopullisesti mietinnöstä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut. Thank you very much. We continue in... Kiitoksia paljon. Nyt jatkamme koordinaattoreiden kokouksella, joka järjestetään suljetuin ovin, joten poistukaa täältä nyt sitten nopeasti kaikki muut.